Buenas tardes, bon après-midi, good afternoon. Dear colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen, jossa on mukana jäseniä sekä työllisyysvaliokunnasta että kansaisen sisäasian valiokunnasta. Mutta ennen kuin aloitamme ensimmäisen äänestyksen estysistä mukaisesti. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ensin täytyy hyväksyä estyslista. Mikäli teille ei mitään huomautettavaa estyslistaan, me katsomme, että se on hyväksytty. Toinen asia estyslistallamme on seuraava Koordinaattorit ovat antaneet suosituksensa ja nimittäneet seuraavat esittelijät mietintöjä ja lausuntoja varten. Kuten sovimme koordinaattorin kokouksessa, mietintö, joka liittyy asetusehdotukseen, jolla luodaan turvapaikkaa ja maahanmuuttorahasto, tämän asian esittelyksi nimitetty Rova Guillaume. Akta-sopimuksen esittelijöiden hoitaa herra Dutsassa. Lisäksi laadimme mietinnön, joka liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen, jolla luodaan sisäisen turvallisuuden rahasto ja rahoitustukea maahanmuutto- ja viisumikysymysten hoitamiseksi. Tämän asian esittelijä toimii herra Marinesko. Euroopan parlamentin neuvoston asetus, jolla luodaan sisäisen turvallisuuden rahasto rahoitustuki annetaan poliisitoimintaan silloin, kun taistellaan rikollisuutta ja kriisin hallintaa. Harjoitetaan tämän mietinnön sitten toimii herra Jakoliina. Infrastruktuurien kriittinen suojelta, kriittisten infrastruktuurien suojelu on asia, jonka osalta esittelijänä toimii Rova Hankis. Rova Hankis. Mikä tämä teille sopii, me voimme nyt edetä aikataulun mukaisesti, mutta sitä ennen haluaisin kertoa teille, arvoisat liipevaliokunnan jäsenet, että niin kuin koordinaatorin kokouksessa sovittiin, haluamme antaa tunnustusta Euroopan parlamentissa pitkään työskennelleelle herra Emilio Di Capitanille, joka on toiminut meidän valiokuntamme sihteeristössä yli 20 vuoden ajan erittäin arvostettu työntekijä, joka nyt jää eläkkeelle. Me olemme päättäneet yhteistuumin osoittaa arvostustamme häntä kohtaan. Hän on tehnyt työtään tavalla, joka on yhdistänyt viisauden, varovaisuuden, ja samalla on ollut osoittanut halukkuutta tehdä yhteistyötä meidän kaikkien kanssa huolimatta siitä, mihin poliittiseen perheeseen me kuulumme. Joten jälleen kerran haluaisin kiittää lämpimästi häntä ja toivottaa hänelle kaikkea onnea ja menestystä jatkossa. Toivomme vain, että me tulemme tapaamaan häntä vielä. Ja odotamme, että henkilö, joka tulee hänen tilalleen sihteeristöön, toimimaan libe valiokunnassa yksikön päällikkönä, sihteeristön päällikkönä tulevina vuosina. Toivotamme myöskin hänelle onnea ja menestystä. Tämän sanottuani haluaisin kirjoittavaksi pöytäkirjaan sen, että äänestys Libe-valiokunnan lausunnosta koskee EUn kansalaisuutta ja esteiden poistamista Euroopan unionin kansalaisten oikeuksien tieltä. Tätä koskeva mietintö on lykätty tuonemmaksi. Rova Zanokan kanssa tästä on sovittu. Rova Zanoka on esittelijä. Äänestys on lykätty tuonemmaksi, mutta meillä on muita äänestyksiä nyt estyslistallamme. Tuo äänestys, joka nyt lykättiin, tullaan hoitamaan myöhemmässä vaiheessa. Tulen kertomaan myöhemmin milloin. Ja muistuttaisin teitä siitä, että meillä on tänään jotakin koneäänestyksiä, joten teillä kaikilla pitäisi olla nyt äänestyskorttinne käden ulottuvilla. Mikäli teillä ei ole äänestyskorttia, lähettäkää joku nopeasti hakemaan sellainen, koska kohta äänestetään. Ensimmäinen äänestys liittyy Libe- ja työllisyysvaliokunnan valiokuntien yhteiskokouksen artiklan 50 mukaisesti työjärjestyksessä. Kyse on menettelystä oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella. Esittelijä Libe-valiokunnan puolelta Androva Veronique Mathieu. Kyse on valiokuntien yhteistyömenettelystä ja työllisyysvaliokunnan esittelijä on kollegani Alejandro Serkas. Me äänestämme nyt live- työllisyysvaliokuntien poliittisesta tuesta tai sopimukselle. Kyse on toisesta käsittelystä. Ja tästä äänestämme koneellisesti. Äänestyksen yhteydessä Rova Lin toimii täällä toisena puheenjohtajana työllisyysvaliokunnan nimessä. Ehkä te haluatte sanoa tähän yhteyteen. Mikäli ette halua, niin voimme aloittaa äänestyksen tästä mietinnöstä, joka nyt on toisessa käsittelyssä siis. Menemme nyt sitten äänestykseen. It's, it's an orientation vote. Kyse on suuntaa antavasta äänestyksestä, joten nyt emme tarvitse äänestyskorttia, vaan kyse on vain tällaisesta koeäänestyksestä. In favor. Ketkä ovat puolesta? Vastaan. Tyhjää. Käsittääkseni tämä äänestys oli positiivinen tulokseltaan. Tämä tuli hyväksytyksi. No, jos te nyt välttämättä haluatte, sanoo puheenjohtaja. the problem? The problem seems to be Täällä tuntuu olevan ongelma. Työsysvalikunnan jäsenet, jotka ovat mukana tässä kokouksessa, täytyy rekisteröidä äänestäjiksi tähän sähköisen järjestelmään. Kun on kyse yhteisäänestyksestä, koneäänestystä varten täytyy tämä rekisteröiminen hoitaa. Tämä on ratkaistu asian kunnossa, joten menemme nyt koneäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentä puolesta, kolme vastaan ja 23 tyhjää ääntä. Tämä suuntaan antava äänestys oli tuokseltaan sellainen, että tämä teksti tuli hyväksyttyä. Voimme siirtyä eteenpäin. Now we got... Nyt sitten toinen äänestys tästä asiasta, mutta nyt on vain LIBE-valikunnan jäsenet ja koneäänestyksenä. It seems that the electronic... Vaikuttaa siltä, että koneäänestyslaitteet eivät ole vielä valmiina, joten odotellaan hetkinen ja sitten äänestetään hetken kuluttua. Not yet. Oh. Ei vielä, ei vielä. Ja nyt äänestävät vain LIBE-valiokunnan jäsenet, vain LIBE-valiokunnan jäsenet osallistuvat nyt tähän koneäänestykseen. Kyse on tästä tekstistä, Samassa tekstistä. LIBE-jäsenet pelkästään. Äänestys päättyy. LIBEn jäsenistä 29 äänesti puolesta Kolme vastaan 12 tyhjää, joten hyväksytty. Oliko se sitten siinä? Shall we go now for the second thing?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 Työllisyysvaliokunnan jäsenet poistuvat salista. Libe-valiokunnan jäseniä pyritään jäämään paikalle, koska me siirrymme saman tien seuraavaan äänestykseen. Nyt me äänestämme eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Jälleen kerran paikalla on kumpikin esittelijä ja varjoesittelijä. He ovat Onnittelemme heitä, koska he ovat tehneet parhaansa uhrin suojelun varmistamiseksi. Kiitämme myöskin naisten oikeuksien valiokuntaa yhteistyöhalukkuudesta. Tämäkin on toteutettu artiklan 51 mukaisesti työjärjestyksessä. Herra Gustafsson, joka on naisten oikeuksien valiokunnan ja tasa-arvoasioiden valiokunnan puheenjohtaja, on täällä paikalla. Mikäli herra Gustafsson haluaa sanoa jotakin, hän voi niin tehdä, mutta ellei hän halua puhua, me siirrymme äänestykseen saman tien. Kyse on tällaisesta suuntaan antavasta äänestyksestä. Voimme hoitaa tämän saman tien koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 ääntä puolesta, kaksi vastaan ei yhtään tyhjää ääntä, joten hyväksytty. Jälleen kerran kiitokset ja onnittelut esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kiitoksen myöskin herra Gustafssonille. Täällä on sitten vielä kolmaskin äänestys. We are still having a third vote here. Please. Just a second, there. Yes. Let's do it the sooner the better. kolmas kerta toden sanoo, sanoo puheenjohtaja. Now we're voting on the draft report. Nyt äänestämme mietintöluonnoksesta, sitten kun olette hieman asettuneet sillä salin puolella. Ja mikäli nyt olette hiljaa, niin tämä sujuu paremmin. Nyt siis äänestämme asetusehdotuksesta neuvoston ja parlamentin asetusehdotuksesta, jolla muutetaan yhteisön viisumisäännöstä. Esittelijämme on äh, herra Louis Michel. Haluamme kiittää teitä teidän tekemästänne työstä, herra esittelijä. Ja menemme saman tien sitten äänestykseen, mikä te olette valmiina. No, odotellaan hetkinen vielä, jotta saadaan laitteet nollattua ja voimme aloittaa äänestyksen. Pieni hetkinen vain. Okay, now we got the signal. Kiitoksia. Nyt äänestys voi alkaa. Suokaa anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Täällä on myöskin tarkistuksia, jotka täytyy hoitaa ensin. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatosan kappale 11, tarkistus 2, puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt sitten koko teksti näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 ääntä puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Joten kiitoksia ja onnittelut herra Michelille. Ja kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat äänestykseen. Nyt sitten, kun äänestykset on saatu loppuun, me siirrymme seuraavaan asianestyslistalla. Kyse on Puolan puheenjohtajakauden tarkastelusta, sen arvioinnista. We are waiting for the Polish press. Odottelemme vielä, että Puolan puheenjohtajavaltion edustajat tulee paikalle. Sitten voimme aloittaa tämän keskustelun. Of course. We are here. Monsieur Michel, à la prochaine.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 The good old days. Yeah, the, the, the Asmar that was down there, snark still. Shall we go? No niin, aloittakaa me. Olkaa hyvä. Olkaat niin hyvät. our work. Jatkamme nyt kokoostamme. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Igor Jalukin. Toivottavasti lausuin ään nimenne oikein. Hän on vanha ystäväni, Puolan oikeusministeriön alivaltiosihteeri, paikalla myöskin herra Piotr Stachanczyk. Hän on valtiosihteeri puolestaan sisäministeriöstä. He edustavat täällä Puolaa puheenjohtajan maana ja esittelevät nyt valiokunnallemme Puolan puheenjohtajakauden saavutuksia oikeus- ja sisäasioissa. Puheenvuoron jälkeen voimme esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Herra Jalukin puheenvuoron jälkeen puhuu erästä Hanchik, joka kertoo turvallisuus- ja sisäasioiden ala koskevista päätelmistä Puolan puheenjohtajakaudella. Tämäkin jälkeen voidaan sitten kysymyksiä ja vastauksia. Herra Jaluk, olkaa hyvä. Chairman, well the good news is that... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä uutinen on se, että Puolan puheenjohtajuus loppuu ja pääset eroon näistä vaikeasti annettavista nimistä joka tapauksessa. No, toivottavasti teille kuitenkin jää hyvät muistot puheenjohtajakaudesta. Puhun Puolaa, joten luurit voisi laittaa päähän. Dziękuję bardzo komisji za wysokie... Kiitoksia valiokunnalle tästä kutsusta. Tämä on suuri kunnia, että Puolan hallituksen nimissä voin tänään henkilökohtaisesti kiittää teitä yhteistyöstä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Puola oli puheenjohtajamaana, joten erityinen haaste. Uudessa perussopimus todellisuudessa ja tilanteessa, jossa oli paljon odotuksia kansalaisten puolelta ja kumppanien puolelta, jäsenvaltioiden puolelta, niin tämä oli sen mielessä haastava tilanne. Täytyy sanoa, että koko puheenjohtajakauden aikana tunsimme saavamme erityisen hyvää tukea Libe-valiokunnalta Euroopan parlamentissa. Tämä valiokunta on useasti ilmaissut tukensa Puolalle puheenjohtajamaana näissä tehtävissään. Ja tämän päiväinen äänestystulos oli tästä hyvin hyvä esimerkki tästä tuesta. Sydämellisesti onnittelen. Minulla on tietysti mahdollisuus tämä kertoa vieläkin kerran esittelijöille, varjoesittelijöille, valiokunnalle siitä, että tämä asiakirja hyväksyttiin. Meillä oli tärkeää, että puheenjohtajakauden aikana muutettaisiin vähän työtapaa. Tähän asti on keskitytty paljon enemmän repressiivisiin välineisiin rikosoikeudessa ja tekijöiden takuisiin. Unkarin politiikan jatkamisessa haluamme kiinnittää huomiota myös rikosten uhreihin – ja se oli meille erityinen prioriteetti, eli kansalaisten suojelu EU:ssa. Nyt voin sanoa, että meille onnistui tämä, ja olen iloinen siitä, että tekin olette huomanneet tällaisen tarpeen ja lähditte tähän samaan lähestymistapaan ja osoititte sen tukemalla puheenjohtaja maan työtä. Sen ansiosta olemme pystyneet yhteisesti saamaan päätökseen monesta tärkeästä hankkeesta. Ja muissa saamaan aikaan tärkeää edistystä ja silaamaan tietä Tanskan puheenjohtajakauden töille. Tietysti kaikkia asioita ei pystytä vielä saamaan lopulliseen päätökseen viimeisessä ministerineuvostossa, joka on kymmenen päivän päästä Brysselistä oikeusministerineuvosto. Erityisen iloinen olen tästä positiivisesta äänestystuloksesta, joka koski eurooppalaista suojelumääräystä. Espanjan ohella Puola on tätä tukenut alusta asti ja uskomme, että sen ansiosta, että äh, direktiivi hyväksyttiin, niin uhrit ovat paremmin suojeltuja äh, väkivallan tekijöiltä koko EUn alueella. Esimerkiksi kotiväkivallan uhreilla on nyt takuu siitä, että tekijä ei pysty enää vahingoittamaan heitä matkustamalla heidän peränsä muihin jäsenvaltioihin EU-ssa, käyttäen tietysti hyväkseen vapaata liikkuvuutta henkilöille. Erityisesti arvostan esittelijän sitoumusta Lopesin, Lopes otti asian omakseen, kuten myöskin Petteril Pario. Ilman heidän sitoumistaan, ilman sitä, että valiokunta otti asian omakseen, työt direktiivin osalta olivat kestäneet merkittävästi pidempään. Yhdessä saimme äh, ohitettua yhden esteen, joka tuli esille neuvottelun aikana sovun ansiosta nyt päättyy kahden vuoden neuvotteluvaihe, jossa neuvosto ja parlamentti ovat kovin ponnistelleet. Direktiivin allekirjoitus on suunniteltu 13. päiväksi joulukuuta tänä vuonna ennen oikeusministerineuvoston kokousta. Haluan myös vakuuttaa nyt, että tuemme Tanskaa puheenjohtajamaana, joka jatkaa eurooppalaisen suojelumääräyksen töitä siviilipuolella, joka täydentää tämän kuvan uhrien, rikosten uhrien suojelussa. Kiitoksia myös näistä ponnisteluista, joita suoritettiin seksuaalisen väärinkäytön ja lapsipornografian torjunnassa. Ei varmaan täytyy kertoa, miten tärkeä hanke oli. Sillä pystytään myötä vaikuttaa si- siihen, että saadaan suojeltua erityisen herkässä asemassa olevia uhreja, erityisesti lapsia. Erityiskiitokset tämän asiakirjan esittelijälle Euroopan parlamentissa, Rova Angelilli. Hän johti töitä erityisen hyvällä otteella live sekä työ- täysistunnossa. Palkinto oli täysistunnon äänestys, jolloin direktiivi hyväksyttiin, kun oli vain kaksi vastaääntä. Ilmaisen tyytyväisyyden siitä, että pystyimme ratkaisemaan teknisen kysymyksen, joka koski korrelaatiotaulukoita, vastaavuustaulukoita. Kiitos toimintavälinten sovun pystyttiin hyväksymään tämä hanke Euroopan parlamentissa tai tämä ehdotus ja sen allekirjoitus olisi myöskin ensi viikolla. Jälleen kerran osoittautui, että voitti ajatus siitä, että hyvitetään väärinkäytösten uhreja – ja ne pystyttiin myös ratkaisemaan asiaan liittyvät tietyt formaalit kysymykset. Pystyimme myös saamaan päätökseen työt, jotka koskivat direktiiviesitystä, tietojen saantioikeudesta rikosasioissa, niin kutsuttu Measure B. Esityksestä äänennetään täysistunnossa Euroopan parlamentissa 12. joulukuuta ja toivomme, että silloin se hyväksytään jo ensimmäisessä käsittelyssä. Puheenjohtajamaana aloitimme työt myös työryhmässä, joka käsittelee direktiiviä, jossa asetetaan miniminormit rikosten uhrien tukemiselle. Puheenjohtajamaa kävi keskustelua tästä asiantuntijaryhmässä. Monet kysymykset esi- merkitsi suojelu väkivallalta, miss, miten voidaan solmia kontakti tekijän ja uhrin välillä ja erityisen herkässä asemassa olevat uhrit. Näistä pystyimme saamaan sovun neuvoston tasolla. Toivomme, että joulukuun neuvoston aikana pystymme hyväksymään esityksen tai yleis lähestymistavan siihen ja että se voitaisiin lähettää Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Haluaisin kiittää myös libevaliokunnan kiinnostuksesta, jonka ilmaisitte eurooppalaisen tutkimusmääräyksen osalta. Erityisesti loka- ja syyskuun kokoukset olivat tärkeät jolloin pystyttiin käymään ensimmäinen keskustelu esittelyiden ja varjoesittelyiden kanssa. Luotamme, että ensi viikolla neuvoston puitteissa pystymme hyväksymään ainakin osittain lähestymistavan tähän välineeseen. Kiitos siitä, että tuitte puheenjohtajamaan toimia direktiivistä äh, asiantuntijaoikeuksista, Measure C. Nämä eivät ole helppoja asioita. Tästä puheenjohtama vakuuttautui sekä työryhmien, työ, työryhmien työn aikana sekä poliittisen tason kokousten aikana. Siitä huolimatta pystyimme muotoilemaan ratkaisut, jotka, joilla saadaan kompromissia lähemmäksi, vaikka tietysti muutamia kysymyksiä vielä jää, joista tarvitaan jatkokeskusteluja. Keskustelua käydään nytkin, koska puheenjohtajakauden aikana olemme järjestäneet Varsovassa kaksipäiväisen konferenssin asian, asianajotoiminnasta rikosoikeudellisissa prosesseissa. Tämä järjestettiin Euroopan asian, asianajoliiton kanssa yhteistyössä. Konferenssiin osallistuu myös Euroopan parlamentin edustaja, tämä valiokunnan jäsen, Elena Antonescu, joka on myöskin esittelinä asiassa. Ja huomenna minulla on tilaisuus tavata hänet tässä konferenssissa. seuraavassa neuvoston kokouksessa haluamme esitellä delegaatiolle neuvottelutulokset. Niihin kuuluu kompromissi eh, ehdotus, joka olisi sitten siis lähtökohta Tanskalle puheenjohtajamaana ja myöskin pohjana jatkotoimille tässä asiassa. Työryhmien ensimmäiseen käsittelyyn on lähetetty myös ehdotus joka koskee omistus- ja omaisuusjärjestelyjä avioliitoissa, avoliitoissa ja työryhmässä on käyty teksti läpi. Siellä on löydetty ne ongelmat, joista täytyy, jotka ovat jatkotyön perustana näissä ryhmissä. Hyvät kuulijat, olen vakuuttunut, että olemme pystyneet näyttämään yhdessä, että EU ei ole pelkästään poliitikkojen asia, vaan että se palvelee hyvin tavallisia kansalaisia. Se myötä vaikuttaa siihen, että voidaan ratkaista ongelmia, joita meillä nykytilanteessa, nykytodellisuudessa on. Kiitän teistä luottamuksesta ja tuesta. Se on ollut tukea, joka erityisesti tästä valiokunnasta on ollut sellaista, jonka olemme kokeneet koko puheenjohtajakauden aikana. Vakuutan, että haluamme jatkaa läheistä yhteistyötä seuraavien puheenjohtajavaltioiden kanssa trion puitteissa, siis Kypros ja Tanska olemme käytössä. Kiitoksia. Yeah. Mr. that's Polish. We... Kiitoksia herra Dialog. Olemme Busekilta oppineet jo hieman puolaa, joten Jinque, kiitokset. Nyt meillä on aikaa käydä keskustelua. Jotkut jäsenet ovat jo ilmaisseet, että on halukkuutensa esittää kysymyksiä, joten toivottavasti voitte myöskin vastata. Rouva Gönts ensimmäisenä voi esittää kysymyksensä. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Tervetuloa Puolan edustaja alustuksestakin. Hauska, että jatkatte työtä Unkarin kaudelta. Se oli kiva kuulla. Pari kysymystä. Bulgarian ja Romanin liittymisestä Schengenin alueeseen. Siellä oli pikku ongelmia. Usein on keskusteltu siitä, että ei saa olla erilaisia sääntöjä, miten luotettava kukin on. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne, miten te näette nyt prosessin etenevän. Onko se hallussa? Toisaalta myös kun ajatellaan turvapaikkapakettia ja sitoutumistamme siihen, niin parlamentti halusi säilyttää paketin kokonaisuutena alusta alkaen. Edelleen on nähtävissä, että jotkut tekijät etenevät, jotkut ovat juuttuneet neuvostoon. Olisin halukas kuulemaan teidän näkemyksemme siitä prosessista. Mainitsitte myös sen, että te aiotte seurata tietosuojan neuvotteluja EUn ja USAn neuvotteluissa. Haluaisin tästäkin kuulla enemmän. Voisitko kertoa enemmän prosessista, miten te näette sen etenevän? Tiedetään, että erimielisyyksiä on eri osiin tietosuojapakettia myös käsityksissämme. Kiitos. En huomannut, että tekin, herra Busutil, pyysitte puheenvuoron suurimman ryhmän koordinaattorin saatte puheenvuoron saman tien. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin selventävä kysymys. Mikäli ymmärsin oikein, meidän kannattaa nyt esittää kysymyksiä ainoastaan oikeusasioihin liittyviin seikkoihin, eikä niinkään sisäasioihin. Ja meillä on sitten ilmeisesti tilaisuus esittää kysymyksiä myöhemmin myöskin sisäasioiden ministeriön alaisiin kysymyksiin. Niinkö? Ymmärsinkö minä nyt oikein? Puheenvuoro Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Ja. No siinä tapauksessa ostan kysymykseni tai myönteiset kommenttini ensin kansanpuolen nimessä herra Jalukille. Haluaisin kiittää puolen nimessä teitä ensinnäkin teidän alustuksestanne ja myöskin kiitokset siitä työstä, jota te olette tehneet eurooppalaisen rikosoikeuden alalla, joka on hieman uutta maaperää edistystä on saatu aikaan esimerkiksi eurooppalaisen suojelumääräyksen osalta. Siitähän juuri äänestettiin. Ja kuten mainitsitte, edistystä on saatu myöskin lasten sukupuolisen hyväksikäytön estämiseksi ja myöskin muissa rikosasioissa on päästy eteenpäin. Olemme erittäin kiitollisia siitä Puolalle puheenjohtajamaana. Puola on aloittanut keskustelut uusista asioista, esimerkiksi rikosten uhrien oikeuksista olette puhuneet paljon. Kollegani Teresa varmaan haluaa myöskin puhua tästä. Myöskin oikeus saada oikeus apua. Tämä niin ikään asiasta keskustelu on otettu. Nyt ei puhuta pelkästään uusista osa-alueista, vaan puhutaan myöskin uusista tavoista hoitaa asioita. Puhutaan myöskin uudesta tavasta päättää asioista. Nyt ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti on Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä saanut täysimittaisen yhteispäätösoikeuksen neuvoston rinnalla, ja toivon ja uskon, että parlamentin myötävaikutus takaa laadukkaammat päätökset kuin mitä muuten voitaisiin tehdä. Toivottavasti tämä johtaa parempaan lainsäädäntöön ja lisää ja parantaa kansalaisten oikeuksia. Me uskomme nimittäin, että seuraava tärkeä hanke, joka unilla on edessään yhteismarkkinoiden loppuun saattamisen jälkeen on juuri ajatus luoda yhtenäinen eurooppalainen alue, jolla kansalaiset voivat vapaasti liikkua tietoisina siitä, että he, heillä on siitä huolimatta samat mahdollisuudet päästä tai pikemminkin saada oikeutta huolimatta siitä, missä he liikkuvatkin. Tällä hetkellä on vieläkin olemassa kansallisia raja-aitoja tai rajoja silloin, kun on kyse rikosoikeudesta esimerkiksi, ja kansalaiset pelkäävät liikkua maasta toiseen, koska he pelkäävät, että suojelun saanti mahdollisuus toisessa maassa vaarantuu. Kiitoksia paljon teidän tekemästänne työstä. Te voitte luottaa kansanpuolen ryhmän tukeen sen työn osalta, jota te olette tehneet suuressa määrin kansanpuolen esittelijät ovat esitelleet niitä asioita, joista te olette saaneet aikaan edistystä, joten kiitoksia siitä. Haluaako joku muu vielä esittää puheenvuoron? Roa Sargentini, olkaa hyvä. Yes, uh, I must... Kyllä, olen hämmentynyt hiukan sen Luulin, että kaikki hoidetaan yhdessä kasassa, mutta nyt puhuin vain oikeusasioista siis. Minä sanoisin seuraavaa. ministeri totesi, että keskustelu asianajajan saatavuudesta on hankala, mutta jotain edistystä on saatu. Ymmärrän, että se on hankala. En tiedä, onko kovinkaan paljon edistystä nähtävissä, varsinkaan kun nyt näyttää siltä, että tanskalainen kolleganne, joka jatkaa, ei pidä tätä asianajan saatavuutta ihan niin tärkeänä heidän kaudellaan. Mutta se liittyy laajempaan keskusteluun nimittäin vastavuoroisen luottamukseen, oikeudellisen yhteistyöhön. Sen pitäisi perustua vastavuoroisen luottamukseen. Täytyy tunnustaa kuitenkin, että vastavuoroinen luottamus ei ole ihan hyvä asia myöskään, kun ajatellaan pidätysolosuhteita joissakin maissa, jotka eivät ole ihan niin hyvät kuin jossain toisessa maassa. Sanon tämän ihan kauniisti nyt. vastavuoroinen luottamus ei toimi myöskään, jos huomataan, että eurooppalainen pidätysmääräys johtaa valtavan hankaliin tilanteisiin kansalaisten parissa, jotka lähetetään maassa toiseen pitkiksi ajoiksi ennen oikeudenkäyntiä mahdollisesta rikoksesta, johon ovat syyllistyneet, eivät ole syyllistyneet tai ainakaan ei pitäisi rangaista huonossa pidetysolossa niin pitkillä pidätysajolla ennen oikeudenkäyntiä. Minä kysyisin puheenjohtajavaltiolta, Te käytätte paljon eurooppalaista pidätysmääräystä. Tilastoluvut ovat laskemaan päin, mutta ykkösenä kuitenkin olette pidätysmääräyksen käytössä. Eikö olisi ollut hyvä juttu, että olisitte aloittaneet keskustelun pidätysmääräyksen toimivuudesta Euroopan unionissa, aloittanut keskustelun vastavuoroisesta luottamuksesta oikeusyhteistyössä. Kautta Euroopan kansalaisemme oikeastaan vastaan oikeastaan eivät voi saada minkäänlaista hyötyä vastavuoroisesta luottamuksesta, kun se iskee heihin, kun heidät pidätysmääräyksellä lähetetään maasta toiseen. Kertokaapa ajatuksistanne näiltä osin. Kiitos Sitarova Botskurt. Dank wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on joitakin kysymyksiä valtiosihteerille. Tiedän, että nyt te toimitte oikeusministeriön palveluksessa ja haluaisin asettaa kysymyksen juuri siinä valossa, että näin on. Mitä tulee lainsäädäntöön? Meidän valiokuntamme on valiokunta, joka vastaa horisontaalisella tasolla syrjimättömyysdirektiivin täytäntöönpanosta. Minulla on kysymys, joka kohdistuu nimenomaan teille oikeusministeriön alaisuudessa toimivalle henkilölle. Miten te suhtaudutte syrjimättömyyslainsäädäntöön? Mitä olette tässä suhteessa saaneet aikaan Puolan puheenjohtajakaudella? Miten te katsotte, että tanskalaiset voivat jatkaa siitä, mihin te olette jääneet? Miten te olette varmistaa sen, että Euroopan kansalaiset saavat parempaa suojaa syrjintää vastaan? Teidän panoksenne tässä suhteessa on ollut merkittävää. Toinen seikka, josta haluaisin kuulla teidän kommenttejanne, on seuraava. Te puhuitte lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsipornografiasta. Tätä koskeva ehdotuksenne on oikein hyvä. Toivoisin, että voisimme tehdä jotakin muutos eurooppalaiseen rikosrekisteriin, koska on tärkeää, että maiden välistä tiedotusta ja tiedonvaihtoa parannetaan niin, että voidaan paremmin suojella lapsia. Tässä suhteessa haluaisimme jotakin muutoksia vielä. Kysy, kysyisin, miten te katsotte, että tätä lainsäädäntöä voidaan käytännössä soveltaa? Miten voidaan varmistaa, että viimeistäänkin kahden vuoden kuluttua tämä lainsäädäntö on astunut voimaan? Sitten äh, sopupelikysymykset. Puola tulee ensi vuonna järjestämään ensi vuonna Euroopan mestaruuskilpailut ja Euroopan tasolla urheilualaan kohdistuva korruptio on ollut yhä merkittävämmässä asemassa. Miten voitaisiin parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä urheilualan korruption estämiseksi? Miten urheiluministerit voisivat tehdä paremmin yhteistyötä tässä suhteessa ja miten poliisi voisi paremmin tehdä yhteistyötä eri maiden kesken? Oikeusministerineuvostossa on ehkä keskusteltu tästä aiheesta, koska olisi erittäin tärkeää, että tällainen järjestäytynyt rikollisuus voitaisiin kitkeä pois. Nähdäkseni tällaiseen korruptioon ja rikollisuuteen ei riittävästi kiinnitetty huomiota urheilualan korruptioon. Tämä on yhteydessä myöskin muutyyppiseen rikollisuuteen, kuten esimerkiksi huumekauppaan ja rahanpesuun. Ja kun on kyse muutenkin järjestäytyneestä rikollisuudesta ja terrorismin vastaisesta taistelusta, minulla olisi tätä koskeva kysymys. Kun tarkastelee erinäisiä kertomuksia joita, tai raportteja, joita on nähty, niissä viitataan taisteluun fundamentalismia vastaan ja islamistista fundamentalismia vastaan, mutta nyt esimerkiksi Norjan tapaus on osoittanut, että äärioikeistolaisten harjoittama terrorismi on nostanut päätään. Miltä tilanne näyttää muissa jäsenvaltioissa? Miten paljon tulevaisuudessa voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota juuri oikeistolaisiin, oikeistolaisen terrorismiin mukaan, mukaan mutta Saksasta tehdyt todavana alueen murat? Niin, eh, Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää puheenjohtajavaltion edustajaa myös siitä, että vietin eteenpäin uhrille annettavaa apua. Se on esimerkki siitä, mitä merkitys on uhrien oikeuksillakin. Lyhyt kysymys. Minä olen esittelijänä nimittäin säädöksessä uhrille annettavassa suojelussa, silloin kun ovat joutuneet rikoksen uhriksi, sitä me täällä käsittelemme. Ja tiedämme, että puheenjohtajavaltion kautenne aikana on osattu paljon mielenkiintoa sitä kohtaan. Ja kun tämä uhripaketti menee läpi, niin kaikki kiittivät siitä, mutta kun on, olen tässä käynyt keskustelua koko sen saatossa toukokuusta lukion, tämä alkuinnostus on nyt heikkenemässä. Neuvosto tavallaan puhuu jo leikkauksistakin näiltä osin. Eikä tässä nyt leikkauksia kyllä tarvittaisi, vaan pitäisi laajentaa enemmänkin oikeuksia huomattavasti. Ja me olemme täällä pyrkineet sen puolesta taistelemaankin, että se olisi parempi ja nyt sitä ruvetaan leikkaamaan. Haluaisinkin tietää teidän näkemyksenne. Mitä mieltä te olette tästä? Miten voitaisiin antaa Tanskan kaudella uutta pontta? Voivat, voisivatko hekin taistella tämän ajatuksen puolesta? Mitä mieltä olette siitä, miten saadaan uutta intoa tälle uhripaketille. Olipa sitten kyse terrorismin uhreista tai järjestetyn rikollisuuden uhreista, kun ajatellaan mm, alaikäisiä, jotka ovat huomattavassa asemassa, tai mm, perheväkivalta tai mm, ihmiskauppa, niin aina uhrit tarvitsevat suojelua, he tarvitsevat oikeuksia heidän perheenjäseltään joskus tarvitsevat psykologista apua, käännösapua. Usein sitä kyllä annetaan hyökkäjälle, mutta usein se evätään uhrilta. Haluaisin kuulla teiltä, miten voitaisiin tätä viedä eteenpäin seuraavalla kaudellakin, yhtä lailla kuin suojelumääräyksen ohjelma saatiin teidän kaudellanne. Ehkä teidän avullanne saadaan tällä uhripaketilla myös, myös pontta lisää. Rouva Romero Lopez. Gracias, presidente. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin, koska olen tässä myös suojelumääräyksessä esittelijänä naisuhrien kohdalla, haluaisin puheenjohtajavaltio Puolalle osoittaa kiitoksen sanani siitä ponnistelusta, jota on tehty tästä tämän tiimoilta, että se onnistuisi. Olisi voinut käydä hyvin niinkin, ettei siitä olisi tullut mitään painopistealuetta kaudellanne. Täytyy nyt sitten odotella Tanskan kautta ja katsotaan, miten käy, kuten on käynyt joskus aikaisemmissa tapauksissa. Mutta nimenomaan Puolan ansiosta olemme pystyneet nopeuttamaan tätä suojelumääräystä niin, että se myös toteutui. Sitten mm, haluaisin kysyä menettelyllisistä määräyksistä ja siihen liittyvästä paketista. Direktiivi, ehdotus, joka liittyy asian ajajan saamiseen ja hänen antamaan apuun. Tiedän toki, että nyt kenkä puristaa siitä, että epäilyllä on omat oikeutensa saada asianajaja mutta miten tilanne on jäsenvaltiossa kaiken kaikkiaan? Mitkä se valtiot vielä epäilevät, ketkä ovat kaikki vastahakoisimpia vielä tällä haavaa? Siis mikä tilanne on nyt kun siirrytään Tanskan kauteen? Kolmanneksi liittyen turvapaikkapakettiin. Komissio on juuri esitellyt asiakirjan ja pitää paikkansa, että siinä ei konkreettisesti kerrota mitään siitä, mitä Puola aikana teki jo Dublinin asetuksen muuttamiseksi. Minkälaisia ongelmia oikein on ollut tai mitä ehkä vielä on, jotta Dublinin asetusta voitaisiin muuttaa? Mitä vaikeuksia ehkä Tanskan kaudella tulee tässä puolestaan vastaan? Tähän liittyen myös mitä mieltä Puola on ollut ja mitä mieltä ehkä Tanska on, kun ruvetaan Schengen äh, rajojen puolustamisesta puhumaan. Mr. Dialog, is your turn to reply. Nyt herra Jaluk sai vastata. Nyt kun äh, puheenjohtajamaata edustavat äh, yhdessä herra Jaluk ja herra Jahanchik, minä tulkitsin LIBE-valiokunnan mielialan sellaiseksi, että te halusitte kaikki osoittaa kiitokseni neuvostolle siitä eurooppalaisesta myönteisestä hengestä, jota Puola puheenjohtajakaudellaan on osoittanut koko puheenjohtajakautensa ajan. Monissa asioissa Puola on saanut edistystä aikaan ja mä halusin nämä kiitokset nyt kirjattavaksi muistiin. Herra Jaluk, olkaa hyvä. Sarje pytań. Kiitoksia näistä kysymyksistä, erityisesti kiitokset näistä tunnustuksen sanoista puolelle puheenjohtajamaana, koska se osoittaa, että en ollut väärässä, kun arvioin tiettyä tällaista, tämä välillä myötyä tällaista kemiaa, joka on Puolan välillä puheenjohtajamaana ja sitten tämän valikunnan välillä, jonka perustavanlaatuinen kiinnostuksena he ovat juuri ihmisoikeudet. Osa kysymyksistä, kun ajatellaan Puolan puheenjohtajavaltion toimivaltaa, niin nehän eivät kaikki koske oikeusministeriä. Tämä oli Schengenin alueen laajentaminen, turvapaikkajärjestelmän muuttaminen, Dublinin yleissopimus. Nämä kysymykset laitoin ylös ja oletan, että näihin sitten vastaa ministeri Stahancek. On totta, se mistä puhui herra jäsen Busutil, että meidän täytyy toimia muuttuneessa tilanteessa uuden perussopimuksen puitteissa ja ihan toisenlaisessa voimien geografiassa, jossa parlamentin rooli on paljon vahvempi No miten sitten näissä uusissa olosuhteissa Puola toimi? Haluan vain sanoa, että tämä oli ensimmäinen puheenjohtajakausi meille, joten meillä ei ollut historiallista kokemusta aiemmista kausista. Otimme Lissabonin ratkaisut sellaisena ehtoina, joiden puitteissa täytyy liikkua. Kokosten määrä Euroopan parlamentin edustajien kanssa – avoimuus, jota halusimme osoittaa parlamenttia kohtaan, trilogineuvottelujen aikainen keskustelujen avoimuus, vilpittömyys osoitti mielestäni, että meillä ei ollut mitään tällaisia estoja, etteikö olisi voitu ottaa parlamenttia mukaan ja antaa sille se rooli, joka Lissabonin sopimuksessa sille myönnetäänkin. Tietysti on selvää, että että miten ammensimme kansallisista kokemuksista, niin niissähän parlamentin rooli oli aina tärkeä. Mutta olemmeko jättäneet Lissabonin sopimuksen tarpeeksi huomioon, vaikeista arvioiden, mutta haasteen otimme vastaan. Halusimme, että niin kuin perussopimus määrää, että eurooppalaisessa lainsäädännössä niin äh, yhtäläisesti osallistuisivat siihen molemmat yhteisölainsäätäjät. Osa kysymyksistä koski direktiiviä, joka koskee väkivallan uhrien asemaa ja erityisesti asianajajan antaman avun saaminen. Jos puhutaan direktiivistä, joka koskee väkivaltarikosten uhreja, niin täytyy kiinnittää huomiota ainakin kahteen faktaelementtiin. Ensinnäkin direktiivien ehdotus tuli esille vasta Unkarin puheenjohtajakauden lopussa. Eli keskustelu neuvoston elimissä alkoi vasta Puolan puheenjohtajakauden aikana. Se on hyvin laaja asiakirja ja se juontaa juurensa aikaisemmista puitepäätöksistä – josta oli jo olemassa kirjallisuutta ja toimin, puitepäätösten toiminta-arvioita, joten pöydällä on hyvin paljon materiaalia neuvoteltavana. Ei varmaankaan ollut mahdollista, että neuvottelut olisi saatu neuvostossa ainakaan päätökseen tämän yhden puheenjohtajakauden aikana, viiden kuukauden aikana. Voin jopa sanoa, että edistys on kuitenkin ollut merkittävää. Kuten jo alustuksessani sanoin, niin pystyimme saamaan päätökseen joidenkin kysymysten käsittely. Jotkut kysymykset ovat lähellä ratkaisua, kuten vaikka direktiivin soveltamisala. Ja tästä tulee hyvin, hyvä lähtökohta mielestäni Tanskalle puheenjohtajamaana, jottapa sitten seuraavien puolen vuoden aikana voidaan neuvoston tasolla – päästä kompromissiin. en ihan ilman syytä muistuttanut tästä jatkuvuudesta Unkarin kanssa. Yhteistyö Unkarin ja Puolan välillä, ainakin sikäli kun minä sitä voin arvioin, niin oli mielestäni erinomaista. Me emme tietysti olleet samassa triossa, mutta Osallistumme Unkarin työhön jo alusta alkaen. Suunnitelmat, jotka liittyivät puheenjohtajakauden aikatauluun, niin niihin ei koskaan kuulunut sitä, että tietyt asiakirjat saataisiin nopeutetusti loppuun asti Unkarin puheenjohtajakauden aikana, mikä antoi mahdollisuuden puolelle, että ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset pystyttiin samaan päätökseen jo puolen puheenjohtajakauden aikana. hyvin usein indikaattori puheenjohtajakauden onnistumiselle on tiettyjen lainsäädäntöhankkeiden loppuun saattaminen. Me opimme kaudellamme mielestäni, että se ei ole ainoa indikaattori. Jos puhutaan rikosten uhreista, niin haluamme jättääkin sen suljettavaksi, loppuun saatettavaksi tanskalaisille, koska aika ei riitä siihen, että se olisi pystynyt tapahtumaan Puolan puheenjohtajakauden aikana ja usein on niin, että jos liian nopeasti hyväksytyn tiettyjä ratkaisuja, niin tulevaisuudessa se voi kostautua. Asianajajan antaman avun saaminen osoittautui monimutkaisemmaksi kuin jopa kuin Puola oletti alussa. Siihen liittyy moniakin kysymyksiä. Erityisesti varmaankin myös talouskriisi Euroopassa. Ratkaisut, jotka liittyvät rikosten uhrien asemaan, anteeksi, ratkaisut, jotka liittyvät asianajajan apuun, erityisesti nyt kun jäsenvaltiot sen rahoittavat, niin se vaatii tietysti budjettimenoja, budjettimenoja, jotka ovat välttämättömiä. Puolan kanta oli aina sellainen, että ei voida saada aikaan ratkaisua, joka olisi oikeudenmukainen ja yleinen ja toisaalta ei maksaisi mitään. Näiden kulujen laskeminen aiheuttaa kuitenkin sen, että tiettyä vastahakoisuutta neuvotteluissa on. No, kun kaikki kun palaavat kotiinsa, niin siellä on talousministeri, joka sanoo, että on kriisi, täytyy rajoittaa menoja. Se on epäilemättä yksi perusongelmista, johon törmäsimme neuvotteluiden aikana. Teille ei ole myöskään salaisuus se, että ihmisoikeus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen äh, tuomioiden jälkeen äh, tässä asiassa, ajattelen tässä erityisesti kuuluisaa Aldys-ratkaisua, mutta myöskin muut tuomiot ihmisoikeustuomioistuimesta, niin äh, monet jäsenvaltiot ovat muuttaneet lainsäädäntöään ja siellä on juuri käyty julkista keskustelua näissä jäsenmaissa, joka liittyy asianajajan antamaan apuun. Ne ovat tuoreita ratkaisuja, nekin aiheuttavat tiettyä vastahakoisuutta, varovaisuutta sille, että kun nämä lainsäädäntö on uudistettu niin hiljattain näissä jäsenvaltioissa. Pohjoitakauden alussa Libevaliokunnan kokouksessa oikeusministeri kertoi Puolan puheenjohtajakauden äh, tavoitteesta ja että, että tavoitteena olisi saada direktiivin sitä tehtävää työpäätökseen. Se oli tavoite. Toi, valitettavasti tätä tavoitetta emme saavuttaneet. Toivotamme kaikkea parasta Tanskalle tässä suhteessa ja toivomme, että puolen vuoden päästä he voivat kertoa teille hyviä uutisia. Rouva europarlamentaarikko Sargentini kiinnitti huomiota tiettyyn puolalaiseen erityispiirteeseen, joka liittyy eurooppalaiseen pidätysmääräykseen tässä lähtisin tiettyyn polemiikkiin, koska toisaalta iloitsen siitä, että huomasitte, että pidätysmääräyksen käyttö on vähentynyt puolessa toisaalta. Kyse ei ole pelkästään puolesta, vaan koko tästä osasta Eurooppaa, joka näyttää, antaa suhteessa suunnilleen saman verran pidätysmääräyksiä Puola on tässä Keski-Euroopan osassa suurin maa, joten siinäkin suhteessa se pidätysmääräisten määrä sattuu silmään. Viimeisen puolen vuoden aikana komission raportti pidästysmääräyksen soveltamisesta ja neuvoston päätelmät, jotka aiomme esitellä neuvoston hyväksyttäviksi seuraavassa joulukuun kokouksessa. Siellä viitataan tiettyihin eroihin pidätysmääräyksen käyttämisessä eri jäsenvaltioissa. Eri lähestymistapa asiaan, eri lähestymistavat asiaan, jotka ehkä juontuvat siitä, että aika nopeasti hyväksyttiin puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tietyssä poliittisessa tilanteessa, jolloin silloin Eurooppa oli. Ja sitten puheenjohtaja ja merkille keskustelun, jota käydään vankilaolojen harminisoinnista ja väliaikaisesta pidättämisestä. Mitä me keskustelua käydään, sitä enemmän se keskustelu näyttää sen, että tilanne, joka liittyy vankilaolosuhteisiin ja se vaikutus, mikä sillä voi olla eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttämiseen, ei ole niin yksipuolista kuin alussa saattaisi näyttää. Ja mitä enemmän argumentteja kerätään yhteen, sitä enemmän ne osoittavat siihen suuntaan, että e- alueelliset erot tai maiden väliset erot Euroopassa ovat edelleen olemassa. Eivätkä aina ne, jotka alussa olivat näitä pahoja kavereita, että he olisivat niitä koko ajan, bad guys. On laajakirjavälineitä, jotka ovat ikään kuin unionin ulkopuolisia, joiden tavoitteena on varmistaa inhimillinen kohtelu pidätetyille henkilöille. Ajattelen tässä erityisesti Euroopan neuvostoa ja kidutuksen vastaista komiteaa. Ajattelen tässä jäsenvaltioiden sisäisiä mekanismeja, ennaltaehkäisymekanismeja, jotka liittyvät eh, YK sopimuksiin ja edellisiin pöytäkirjoihin. Kummatkaan välineet eivät välttämättä ole riittävät sinällään, eivät kaikki jäsenvaltiot ole eh, ratifioineet esimerkiksi OBCATia. Kaikki välineet eivät toimi yhtä hyvin eivätkä kaikki CPT-ehdotuksetkaan saa käytännön toteutusta asianmukaisella tavalla. Puola jäsenvaltiona on valmis käymään tästä avointa keskustelua. Sitten jos käsitellään Rova Boskurtin kysymystä, joka koski syrjimättömyysdirektiiviä. Tässä minulla on pieni ongelma, koska tämäkään ei ole minun toimialani. Se, se mikä minulla on tietona välitetty, niin sen mukaan Puola puheenjohtajamaana on päättänyt työt, jotka liittyvät edistyskertomuksen laatimiseen – aiheesta siis ikäsyrjinnän perusteena ja edistyskertomus on sitten pohjana jatkotyölle Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Ikätekijä, niin sillä on merkitystä molemmissa päissä ikäjanaa Eli sekä hyvin nuorten ihmisten että ikäänty, ikääntyneempien keskuudessa. Sitten jos keskustellaan äh, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan direktiivin tarkistuksesta, jossa siihen liitettäisiin rikosrekisteri, niin muutoksen hyväksyimme hyvin tyytyväisenä, koska tästähän se kaikki alkoi. Tytrun tapauksen vuoksi aloitamme nämä harmonisointityöt. Ja tämän asian taustalla oli se, että yhdessä maassa annetut rikokset, niistä ei saatu tietoa toisessa maassa. Ja tällöin henkilö, jota oli aiemmin rankaistu, niin hän sai töitä toisessa jäsenvaltiossa työtä, joka liittyy lapsiin. Anotowałem że postulat związany... Panin merkille myös tämän äh, ehdotuksen, että käsiteltäisiin myös korruptiota urheilussa. Tämä nyt ei koske enää Puolaa puheenjohtajamaana, tai tule sen puheenjohtajakauden aikana esille enää, mutta se on kuitenkin osa-alue, jota ei ole käsitelty Euroopan tasolla huolimatta yleissopimuksesta Euroopan tasolla, mutta se ei ole saanut osakseen kovin monta ratifiointia, joten faktisessa mielessä se ei ole tyydyttävällä tasolla. Jos puhutaan Puolan ratkaisuista, niin korruptiovastaisia säännöksiä meillä on urheilussa, mutta arvio sitten siitä, että miten hyvin ne toimivat ja missä määrin ne estävät tällaista rikollisuutta, koska sehän tapahtuu hyvin suljetuissa piireissä. Sehän on myös rikollisuutta, joka, josta saadaan hyvin suuria voittoja, niin sitä helpomminhan se, se, sitä pyst- tai halutaan kätkeä. Tämä ehdotus, että käydään keskustelua tästä asiasta, se tulee teemaksi minun keskusteluihin, tai tulee teemaksi keskusteluihin Tanskan kanssa. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä edustaja Jimenez ja Bestaril Barrio sanoi, ja Romero Lopez asianajajasta. Palaan tähän jälleen kerran suuri yllätys oli kaikille jäsenvaltioille ratkaisuanalyysi jäsenvaltiossa, joka koski oikeutta asianajajaan. Näyttää siltä, että kun kaikki jäsenvaltiot kerran ovat liittyneet Euroopan ihmisoikeussopimukseen, niin sen myötä standardien pitäisi olla samat, mutta osoittautuu, että näin ei ole. Ja tästä tulee tarve tälle direktiiville. Puheenjohtajamaana, kun se käy neuvotteluja tästä ehdotuksesta tai muistakin ehdotuksista, niin pyrki löytämään jostakin tämän tasapainopisteen sen välillä, että on kansalaisoikeuksien suoja, mutta samaan aikaan otetaan huomioon tarpeet, joita on rikosmenettelyihin. Kansalaisoikeudet, tai jos suoja on liian pitkälle menevä, niin niillä ei saada tehdä tyhjäksi sitä, että täytyy saada tuloksia myös rikosjutuissa. Mutta tämän tasapainon löytäminen ei ole suinkaan helppoa. koska tämä inkommunikaadoaika aika on useissa jäsenvaltiossa, joissa prosessisyistä – ei asiana ja pääse toimimaan. Mutta kyse on siitä, että tämän ajan, tämä aika olisi niin lyhyt kuin se prosessi mielessä on tarpeen, eikä yhtään sen pidempi. Kiitoksia vielä kerran tuesta. Toivon, että pystyi vastaamaan myös huolenaiheisiin, joita kysymyksessä tuli esille. Kiitoksia. Thank you again, Mr. Dialog. We... Kiitoksia jälleen kerran, herra Chalukka. Me arvostamme sitä tosiaan, että te vastasitte näin yksityiskohtaisesti kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Te vastasitte tyhjentävästi kysymyksiin, mutta siitä huolimatta Rova Botskurta haluaa esittää vielä yhden kysymyksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhykäisesti kyllä sain aika hyvät vastaukset kysymyksiin, mutta jotain jäi puuttumaan kuitenkin nimittäin. Halusin tietää jotain siitä, missä määrin otetaan huomioon myös tarve torjua terrorismia äärioikeiston osalta. Onko se painopisteenä? Mm -hmm. uh, To jest e, temat e, jednak nowy, ponieważ nie wam... Niin, tämä on oikeastaan aika uusi aihe epäilemättä. Kun ajatellaan, mitä muitakin ulkoisia uhkia on olemassa. Noressa muistamme että siellä saarella tapahtui myös ikävä tapaus. Ehkä tässä olisi aihetta pohdiskella tätä asiaa. Siis missä määrin äärioikeiston tekemät rikokset ovat jotenkin erityisluonteisia, sikäli että ne poikkeavat aika lailla muista ääriliikkeistä. En osaa sanoa, jos ajatellaan rikostiedettä, että olisi hyvät perustelut käsitellä äärioikeiston tekemiä rikoksia ikään kuin suurempana uhkana kuin mitä ylipäätään ääriliikkeet voivat edustaa uhkana. Me emme pitäneet omalta osaltamme tarpeellisena käsitellä tätä aihetta missään kokouksessa sen erityisemmällä tavalla meidän kaudellamme, niin että se olisi ollut omana keskustelun aiheena. Mutta totta kai lisääntyvä väkivalta se peräisin mistä tahansa ääriliikkeestä. Varmasti on aihe, johon Euroopassa on puututtava ja olla aktiivisesti keskustelussakin. Mr. Dialog after this second step cross-examination. I think we're ready to move. Hyvä. Nyt äh, uskoakseni olen valmiita siirtymään seuraavaan esitykseen Puolan puheenjohtajamaan nimissä. Puhuu nyt äh, valtiosihteeri Hantsikke. Toivottavasti lausuin nimenne edes suurin piirtein oikein. Oli miten oli. On hienoa, että saimme näin tyhjentäviä vastauksia kysymyksiin, jotka liittyivät oikeusministeriön alaisiin asioihin, mutta nyt siirrymme käsittelemään turvallisuus- ja sisäasioita. Olkaa hyvä, herra Stahancik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, yritän, pyrin esittelemään Puolan toimet puheenjohtajamaana sisäasioissa. Epäilemättä tärkein teki, ja se oli myös Puolan prioriteeteissa mukana, olivat toimet, jotka liittyvät yhteiseen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmään. Tavoite puheenjohtajamaalla oli ryhtyä kaikkiin toimiin, joilla päästäisiin siihen, että vuoden 2012 loppuun mennessä voitaisiin saada järjestelmä aikaan, kuten oli suunniteltu. Kuten tiedätte, paketin kokoonpano, sähköispaketin kokoonpano, joka liittyy yhteisen turvapaikkajärjestelmään, siinä on viisi säädöstä. Kvalifikaatiodirektiivissä, siellä Unkarin Puheenjohtajakauden työ oli arvokasta ja parlamentin kanssa saadun kompromissin ansiosta ongelma, joka liittyy korrelaatiot vastaavuustaulukoihin, niin tämä pystyttiin hyväksymään puoluepuheenjohtajakauden aikana. Eli tämä yksi kysymys on saatu päätökseen. Puola puheenjohtajamaana keskittyy sen sijaan ennen kaikkea Dublin-asetuksen muuttamiseen. Tässä käytiin intensiivistä tässä tehtiin Tätä käsiteltiin intensiivisesti erityisesti epävirallisessa neuvostossa Sopotissa heinäkuussa ja pyrittiin äh, avaamaan tämä umpikuja, joka asetukseen liittyi. Umpikuja, joka oli ollut jo usean vuoden ajan umpikujassa. Pystyttiin aikaan saamaan arviointimekanismi turvapaikka-asiassa ja hätävaroitusjärjestelmä maahanmuuttokriisien reagoimiseen, joka perustuu solidaarisuuteen jäsenvaltioiden välillä niitä, erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin liittyy äh, epätavanomaista maahanmuuttopainetta. Neuvosto teki päätöksen siitä, että Dublin-asetukseen lisätään lisäartikkeli, joka koskee varhaisuodatusjärjestelmää ja kriisien hallintaa, turvapaikkakriisien hallintaa. Kysymys on aiheena myös seuraavan sisäoikeusasioiden neuvoston äh, kokouksessa ensi viikolla – Ja toivomme, että yhteistyössä parlamentin kanssa, yhteistyössä esittelijä Wikströmin kanssa päästään ratkaisuun tässä hyvin vaikeassa aiheessa. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että hän ehdotti yhteisryhmän perustamista, yhteis- ryhmän työn perusteella pystyttiin saamaan aikaan paljon, kun puhutaan Dublin asetukseen liittyvän umpikujan avaamisesta. Puolan puheenjohtajakauden aikana ei pystytty aloittamaan työtä Eurodac-asiassa. Odotamme edelleen ja toivomme, että komissio esittelee uuden ehdotuksen, uuden version asetuksesta, joka koskee myös tutkintaviranomaisten äh, pääsyä Eurodac-tietokantaan. Ja että se tapahtuisi nopeasti lähitulevaisuudessa, koska meidän mielestämme lisää myöhästyminen töiden aloittamiselle tästä asetuksesta, niin se alkaa jo uhata sitä, että saataisiin nämä työt päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä. Vastaanottodirektiivi, niin huomenna on viimeinen työryhmän kokous. Puola puheenjohtajamaana on hoitanut ensimmäisen käsittelyn, nyt työryhmän työ saadaan päätökseen huomenna. Jää muutama hyvin määritelty ongelma, selkeästi määritelty ongelma, ja on hyvin määritellyt myöskin selkeät kannat jäsenvaltioilla, ja ehkäpä tässä voidaan vielä tehdä jotenkin kompromissiehdotuksia. Kuitenkin Tanska puheenjohtajavaltiona toivomme ottaa vastaan hyvin valmistellun materiaali, joka voidaan saattaa päätökseen. Sitten proseduuridirektiivi Siinä on diagnosoitu tärkeimmät kysymykset, joitakin on ratkaistu, eikä ole epäilystä siitä, että turvapaikkamenettelydirektiivi olisi hyvissä käsissä. Siinä on diagnosoitu ongelmat, kuten myös vastaanotto-direktiivissä. Ja, mutta tässä jää paljon työtä vielä seuraavalle puheenjohtajakaudelle. Solidaarisuus oli hyvin tärkeällä siellä jäsenvaltioiden välillä. Erityisesti tässä tarvittiin Dublin-asetuksen puitteissa. Tanska varmaan jatkaa samalla linjalla. Käydään keskustelua ma- turvapaikka maahanmuuttorahastosta sekä viides selonteko komissiolta solidaarisuudesta. Sitten laillinen maahanmuutto, lähestymme töiden päättämistä direktiivistä yhtenäisestä työluvasta. Perustavalatuiset työt pystyttiin saamaan äh, päätökseen Unkarin kaudella, Puola. Sen vuoksi, että saatiin, saatiin ratkaistua vertailustaulukko-ongelmat, niin päästiin tässäkin eteenpäin ja toivottavasti tämä saa, tästä saadaan työt päätökseen. Sitten direktiivi joka koskee kolmansia, kolmansista maista tulevia työntekijöitä yrityksen sisäisesti. 90 prosenttia mielestämme saatu sovittua tästä direktiivistä ja toivon, että jos emme pysty saamaan päätökseen puolapuheenjohtajakuuden aikana tätä, niin sitten se osa, joka jää jäljelle, niin Tanska puheenjohtajana varmaan saa sen päätökseen. Tällaista hyvää tilannetta ei ole kausityöntekijädirektiivi osalta. Siellä on saatu aikaan edistystä useita ongelmia on saatu ratkaisuja, mutta tässä on hyvin suuret erot jäsenvaltioiden kantojen välillä direktiivin muodosta, ja Tanskan täytyy jatkaa tästä töitä. Sitten rajakysymykset. Frontexin mandaatin uudistustyön osalta on saatu se päätökseen ja Puola otti prioriteetikseen asetuksen joka koski vähäistä rajaliikennettä Kaliningradin osalta erityisesti. Toivomme, että lähitulevaisuudessa sisältys voidaan hyväksyä ihan lähipäivinä. Sitten komission ehdottamat e- ehdotukset Schengenin rajakoodeksiin, joka koskee useita teknisiä kysymyksiä yhteinen rajavalvonta siinä mukana. Siinä niissä päässään nopeasti toivoaksemme päätökseen. Pohjantakauden aikana tuli esille kysymys, joka liittyy Schengen-alueen vahventamiseen. Äh, Schengen-alueen vahventaminen, niin puheenjohtaja on tehnyt tällä alalla työtä. Siinähän perusdirektiivinä on se, että tässä ei voida luoda esteitä täysille matkustusoikeuksille, liikku- liikkuvuusoikeuksille. Puolan puheenjohtajakauden aikana on käyty keskustelua Schengen-paketista, Schengenin governance-paketista, jonka komissio julkaisi syyskuussa. Ja ensimmäinen käsittely on saatu aikaan molemmista asiakirjoista, jotka muodostavat tämän paketin, eli asiakirja, joka koskee arviointia ja valvontaa Schengenissä sekä rajakoodeksin muuttamista. Täytyy silti sanoa selkeästi se, että tehokkaan arviointijärjestelmän luominen, siinä vaaditaan edelleen jatkokeskusteluja, jotka koskevat velvollisuuksien jakamista jäsenvaltioiden välillä ja komission välillä. Ja valvontajärjestelmän vahventaminen ja mitä suosituksia annetaan arvioitavalle valtiolle. Se on edelleen käynnissä se työ ja mitä siihen liittyy velvollisuuksia. Sitten rajakoodeksin muuttaminen ja että voitaisiin palauttaa rajavalvontoja, niin tällaiset ratkaisut eivät saa loukata vapaata liikkuvuutta ja se, että Jäsenvaltioilla on perussopimuksen mukaan oikeus suojata julkista järjestystä ja turvallisuutta. Ja nämä kaksi säädöstä, näiden kanssa aiomme tehdä jatkotyötä seuraavassa neuvoston kokouksessa 13. joulukuuta. Siellä suunnitellaan keskustelua, suuntaantavaa keskustelua, että miten suhtaudutaan molempiin ehdotuksiin. Rikollisuuden torjunnassa tärkein Osatekijä Puolan työssä oli huumeiden torjunta, erityisesti synteettisten huumeiden torjunta. Tässä neuvosto on hyväksynyt Puolan ehdottaman eurooppalaisen pakettiin huumeiden torjunnasta, synteettisten huumeiden torjunnasta, ja puheenjohtajakauden aikana olemme pystyneet ratkaisemaan myöskin asioita, jotka liittyvät yhteistyöhön itäisten naapureiden kanssa huumeiden torjunnassa. Myöskin lainsäädännön muuttaminen niin, että otetaan huomioon uudet psykoaktiiviset aineet. Ja tässä on tehty myös lainsäädäntömuutosehdotuksia. Sitten direktiivi, joka koskee lentomatkustajatietoja. Olemme tehneet tässä työtä ja tietoedistystä on huomattavissa kuitenkin peristavalaatuinen periaate, joka meitä ohjasi, se oli avoimuus, oikeasuhtaisuus ja tieto, henkilötietojen suoja niiden henkilöiden osalta, joiden tiedosta on tietysti kysymys. Sitten ehkä tärkein viimeinen kysymys, Schengenin laajentuminen, Puola puheenjohtajamaana valmisteli elokuussa ehdotuks, kompromissiehdotuksen, Syyskuussa käytiin neuvotteluja tästä ehdotuksesta kaikkien asiaan liittyvien maiden kanssa. Neuvosto valitettavasti syyskuussa ei hyväksynyt tätä ehdotusta, siis oikeastaan neuvosto. Pyrkimyksiä jatkettiin, jatkettiin neuvotteluja. Tilanne on tällä hetkellä se, että odotamme, mitä tässä asiassa sanoo Euroopan neuvosto jos jotain sanoo, joka siis pitää kokouksen lähitulevaisuudessa, ja olemme avoimia toteuttamaan sen, mitä Euroopan neuvostossa päätetään. Tämän verran tärkeimmistä asioista omalla Niin Kiitoksia. Thank you, Mr. Stahansisk. Kiitoksia, herra Stanchik. Nyt äh, aloitamme keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron saa herra Busutil. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos herra valtiosihteeri tästä kattavasta esityksestä, teidän kautenne työstä. Ja tämä arkaluontoinen aluekin, kun on poliittisestikin kiistanalainen. Ensinnäkin arvostan kovasti sitä rakentavaa tapaa, jolla Puola puheenjohtajavaltiona on uurastanut tällä saralla, vienyt asioita eteenpäin. Te olette saaneet aikaan selviä menestystarinoitakin, te luettelittekin niitä, minä niitä lähden toistamaan. Mutta lyhyesti kolmesta asiasta. Ensinnäkin turvapaikkapaketista. Ministeri, kuten tiedätte nyt kuuden kuukauden ajalta, että tätä pakettivyyhtiä ei ratkaista ennen kuin on puututtu solidaarisuuskysymykseen. Puheenjohtajavaltio Puola on ollut hyvin urheaa ja vienyt sitä eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista, mukaan lukien sen esitykset varhaisen varoituksen järjestelmästä, mutta valitettavasti tämä ei mene ihan riittävän pitkälle, niin pitkälle kuin parlamentti toivoisi, jotta siitä tulisi itse asiassa solidaarisuusmekanismi. Varhaisen varoituksen järjestelmä ei ole solidaarisuusmekanismi, Parlamentti on nimenomaan peräkuuluttanut solidaarisuusmekanismia, siis että toteutetaan aitoa solidaarisuutta silloin, kun tulee turvapaikka- tai pakolaisvirtoja, jos yksi jäsenvaltio ei niistä selviä. Ja pari päivää sitten tämän valiokunnan valtuuskunta kävi Lampedusan saarella. Me tiedämme, että se on nyt tyhjä siitä syystä, että huolimatta siellä oli 55 000 ihmistä, päätyi Piikku Riikkisen saaren rantamille, niin Italian rajalulle kuitenkin kaikki levitettiin Lampedusassa. Ihmiset, eivät, ihmiset jotka sinne menivät, eivät sinne halunneet, eivät edes Italiaan. He halusivat tulla, halusivat tulla Eurooppaan. elämme ymmärrä tätä, että he tulevat nimenomaan Eurooppaan, niin vain muutamat rantavaltiot joutuvat kärsimään näistä virroista. Ei se ole oikein, koska he haluavat tulla Eurooppaan ja meidän kaikkien täytyy tämä taakka jakaa. Kukaan ei varmasti odota, että Eurooppa jakaisi nämä kaikki jäsenvaltioiden kesken, jos johonkin jotkut tulee. Me haluamme vain, että laukaistaan tehokas solidarisuusmekanismi, kun virta on niin valtava, että yksi jäsenvaltio ei siitä yksin selviäisi. Näin ei valitettavasti ole tehty. Jos se näin tehdä, niin ei me kyllä turvapaikkapaketistakaan päästä yksimielisyyteen. Sitten Schengenin uusista esityksistä. Komissio on tehnyt hyvin rohkeita esityksiä Schengenin tiimoilta ja vaikuttaa siltä, että neuvosto on todennut vain, emme me halunneet näin pitkälle mennä. Tällainen neuvoston reaktio oli aika pettymys. Toivottavasti päästään rakentavampaan keskusteluun näistä uusista esityksistä, kun ajatellaan, että uudelleen nostetaan kansallisia rajoja kahden jäsenvaltion välillä. Mielestäni on erittäin tärkeää käydä keskustelua avoimesti esityksistä hyvin yksinkertaisesta syystä. Nimittäin se on seuraava. Vapaa liikkuvuus on oikeus, joka meille on myönnetty ja meille kaikille kansalaisille Euroopan unionin puolelta. Sitä ei koskaan saa yksipuolisesti evätä yhdessäkään se valtiossa. Kun Ranska otti Italian rajoilla käyttöön rajavalvonnan uudestaan aikaisemmin tänä vuonna. He eivät pelkästään evänneet kansalaisilta oikeuden, joka niille oli myönnetty EUn puolelta, vaan sen viestikin oli hyvin kielteinen. Ranskan perään tuli Tanska ja juuri viime viikolla Alankomaat. Nyt tämä kielteinen viesti on se, että sen sijaan, että mennään eteenpäin yhdentymisessä, niin olemmekin ottaneet takapakkia. Schengenistä ja laajentumisesta vielä kysyi puheenjohtajavaltiolta, että äh, ettei luopuisi tästä vaikeasta tehtävästä. Hyvä, että se on ollut rakentava tässä niin että Bulgaria ja Romania myös saavat niille kuuluvan oikeuden Schengenin laajentumiseen. Me olemme pyytäneet näitä mailta, että ne hyväksyisivät ja täyttöön panisivat kaikki ehdot. Näin tekivät. Se on selvitetty ja huomattu, että kyllä he näin tekivät. Mitä tässä odotellaan? Miksi Schengenin laajentuminen ei ole vieläkään toteutunut? Miksi on niin, että yksi jäsenvaltio estää tämän prosessin, kun he ovat kuitenkin jo toteuttaneet kaiken. Eikä ole oikeudenmukaista, että Schengen laajennetaan mahdollisimman nopeasti. Señora Romero López. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua turvapaikkateemasta. Vahvistaisin tämän kommentin, jonka herra Busutil teki liittyen puutteisiin, joita saattaa olla varhaisen varoituksen järjestelmässä. Ymmärrän, että Puola on ponnistellut kovasti kaudella, mutta oikeastaan perusongelma on itse Dublin asetuksessa. Siksi se on ongelma, jota ei ole vieläkään ratkaistu. Komission ja sen Malmströmin asiakirjassa todetaan, että nimenomaan Dublinia pitää uudistaa. Mutta ei ihan kerro hänkään mihin suuntaan mentäisiin. Kun ihmiset eivät tiedä miten Dublinin kanssa pitäisi toimia. Etelän maat nimittäin kärsivät tästä piirityksestä, kun sinne tulee pakolaisia tai turvapaikanhakijoita niin heidän täytyy ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotta he selviäisi tästä. Kun nyt ei näin ole, niin on tapahtunut, kuten on tapahtunut Kreikassa tai Maltassa tai, tai Italiassa, siis etelämaissa, joissa jo otetaan niin paljon vastaan pakolaisia, ja kun ei ole minkäänlaista keinoa ratkaista ongelmaa, eikä sitä ratkaista ennen kuin me puutumme ydinsyihin, kuten Pusukki totesi, eli solidaarisuuteen, se on paljon isompi ongelma, eikä se varhaisen varoituksen järjestelmällä hoidu. Totta kai arvostamme sitä, mitä Puolan puheenjohtajavaltiona on tehnyt tässä kysymyksessä. Sitten rajavalvonnasta seuraavaksi, kun ajatellaan sisäistä rajavalvontaa, kun meillä on direktiivi, Ja kun tiedämme, mikä tilanne Lampedusassakin on, niin on aivan oikein, kuten totesin, että ei tässä voi henkilöiden liikkuvuutta ruveta estelemään. Otettakoon huomioon, ja totta kai minä uskon, että puheenjohtajavaltio Puola on kyllä tässä aika paljon ponnistellut, ettei menisi eteenpäin sellainen aikomus, joka on ollut kahdella jäsenvaltiolla, jotka ovat törmänneet tähän ongelmaan, eivätkä sitä ole onnistuneet ratkaisemaan, niin päinvastoin ongelma käy vaikeammaksi ja, ja sitten palauttaa rajavalvonta, joka teoreettisesti, tai siis jopa direktiivi sanoi näin, että se on oikeastaan pakolaisvalvontaa, mutta siinä puhutaan urheilutapahtumista niin päin, tai terrorismista. No, ei tässä saa puuroja vellejä panna sekaisin. Ongelma on paljon monimutkaisempi, sitä saa yksinkertaistaa. Ja kyllä nämä direktiivit täytyy peruuttaa viime kädessä, koska ei tätä asiaa voi ruveta hoitamaan niin kovassa hopussa. Sellaisessa hopussa. Siksi minun mielestäni meidän pitäisi kyllä vahvistaa niitä perusteluita, että ihmisten liikkuvuutta ei saa estää. Tätä täytyy työstä huomattavasti enemmän. Sitten matkustajatietorekisteristä. Tässä viitattiin avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, seurattavuuteen. No ennen kaikkea se täytyy koskea matkustajia, että sitten tietävät, että heidän tietojaan käytetään. Siksi kysyisinkin teiltä, tällä haavaa ei edes yhdistyneestä kuningaskunnassa ole PNR-lainsäädäntöä, kun ajatella on kolmessa, kolmessa maassa eivät liity suorastaan edes matkustajatietorekistereihin. Siinä sekoitetaan maahanmuutto ja niin edelleen. Ja kolmessa neljässä maassa soveltamista laki vaihtelee. Joskus on terrorismin torjuntaa, tuossakin muualla puolestaan valtion kohdistuvien rikosten torjuntaa ja joitakin kohdalla jopa maahanmuuttoa varten. Jos ajatellaan tällaista kansallista lainsäädäntöä, jota on, niin miten me saamme sitten eurooppalaisen direktiivin, kun ei ole, ole vähimmäistandardia olemassa. Toisin sanoen Euroopan pitäisi mennä pidemmälle kuin kansalliset lainsäädännöt, joita edes olekaan. Jos ajatellaan vielä, että soveltamisalatkin vaihtelevat niin hirvittävästi, mitä mieltä on puheenjohtajavalta Puola, tai mikä se on ollut tähän asti? Mrs. Wikström. Sitten vielä Rova Wikström. Herr ordförande. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja no niin, nyt mikrofonit kaikki, koska minä puhun ruotsia. Täällä on niin valtava hieno tulkkaus tänään. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota valtavan hyvästä yhteistyöstä, todellakin voimakkaasta vuoropuhelusta ja varsinkin avoimesta hengestä. Jos jotain vielä olisi voinut toivoa, niin tämä avoin henki olisi näkynyt myös toimielimissä, siis kaikissa toimielimissä ja kaikissa kansakunnissa. Nimittäin kun nyt olemme täällä kriisissä, niin se on enemmän kuin pelkkä taloudellinen kriisi. Se koskee luottamusta jäsenvaltioiden kesken ja toimielinten kesken EU-ssa. Se koskee sydämeen, kun ajattelen, että solidarisuus on sana, joka on oikeastaan menettänyt merkityksensä, oikeastaan alkuperäisen merkityksensä kokonaan menettänyt monessakin yhteydessä. Miten sitten solidaarisuutta voitaisiin rakentaa? No, se toteutuu niin, että luottamusta lisätään. Ja nyt epäluottamus valitsee paremminkin, eikä luottamus, joka näkyisi jäsenvaltiossa. Se on nähtävissä, eikä vähiten siinä mitä on nähty eri neuvostokokouksissakin. Siis meidän täytyy saada luottamusta ja lojaliteettia. Niiden pitäisi olla kaikkein tärkeimpiä meidän toimissamme. Kauniita sanoja puhutaan yhteisvastuusta usein, mutta itse asiassa on niin, että epäluottamus on vienyt voiton, ei luottamus. Yhteinen turvapaikkapaketti viisine säädöksinä on käsittelevät nimenomaan tätä luottamusta, luottamuksen vahvistamista, uskollisuutta. Ne luovat perustan myös yhteisvastuulle, josta kaikki puhumme. Mutta on sitä kyse. On kyse myös ihmisen näkökulmasta ja aivan liian harvoin me puhumme arvo latautuneista sanoista, kun me pelkäämme niiden käyttöä. Mutta kyllä on kyse ihmisyydestäkin, mikä on meidän ihmisnäkemyksemme, ketä otamme vastaan mantereellemme. Minä haluaisin kiittää siitä, että te olette kohdelleet niin avokätisesti meidän näkemyksen parlamentissa myös Dublin-asetuksen kohdalla. Me olemme olleet paljon yhteydessä jatkuvasti sen ansiosta. Voidaan pikkuhiljaa ennakoida jopa, kun ruvetaan neuvottelemaan Dublin-asetuksesta, miten käy. Ja haluaisin ihan virallisesti sanoa valiokunnassa, että tämä on äärimmäisen tärkeä parlamentille, että me saamme sellaisia sanamuotoja, jotka viittavat siihen, mistä minä juuri puhuin. Vahvistetaan yhteisvastuun tunnetta, joka perustuu luottamukseen, uskollisuuteen. Ja niin, että Dublinia hoidetaan erikseen, ei sekoiteta sitä muihin säädöksiin tai mietintöihin. Dublinia pitää käsitellä ihan omanaan erikseen ja muut ominaan ja erikseen omine esittelijöineen ja varjoesittelijöineen. Tämä on ihan valtavan tärkeää meille. Puheenjohtajavaltio Puola on ollut erittäin tärkeässä asemassa Euroopalle. Haluaisin kiittää valtiosihteereitä tästä kattavasta yhteenvedosta puolen vuoden toimista ja tällainen oikeus- ja sisäasioita tai asioita, jotka ovat ratkaisevassa asemassa siinä, miten kaikki muotoutuu. Vapaus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus kaikille kansalaisille. Mutta ei tämä tähän vielä pääty tämäkään kausi. Ja minä nyt kehottaisin, että 13. joulukuuta puhuttaisiin neuvoston kokouksessa kysymyksistä, jotka liittyvät vahvi, vahvempaan luottamuksen, että unohdettaisiin epäluottamus. Me pääsemme kriisistä niin, että lisätään luottamusta, yhteisvastuun tunnetta ja kohdataan tulevaisuus yhdessä. Ja vaan täytyy ymmärtää, että yksin ei pärjää, ei niin ole vahva. Yksin on vain yksin, mutta yhdessä voimme olla vahvoja. Ja nyt meidän täytyy löytää jälleen ne arvot, joihin kaikki yhteistyömme perustuu. Ainakin pitäisi perustua. Eli minä toivotan lykkyä tykö vielä tällä loppukaudellakin, joka teillä on jäljellä. Kun ajatellaan yhteistä turvapaikkapakettia tai minun mietintöäni, niin minä voin taata teille, että parlamentti kyllä on valmis mennä eteenpäin luottavaisin mieliin yhteisvastuun hengessä ja aloittaa neuvottelu ihan koska vaan. Thank you, Mrs. Wikström. Now, if no... Kiitoksia paljon. Mikäli muita kysymyksiä ei enää ole, niin äh, siinä tapauksessa herra Stahanczyk voi vastata. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet. Sopiiko, että vastaan nyt kysymyksiin, joita otitte esille? Sitten tällainen juonne, joka oli oikeastaan tuli esille kaikissa kysymyksissä, Dublin-asetus. Sanoisin näin. Ymmärrän sen, että ja olen tietoinen siitä, että kaikki odotukset, jotka liittyvät tähän asetuksen muuttamiseen, se mistä tänään keskustellaan, että se ehdotus täyttäisi kaikki toiveet. Mutta se kyllä heijastaa solidaarisuutta Euroopassa, eikä pelkästään esipuheessa, jossa se on kirjoitettu hyvin selkeästi. Siellä on hyvin selkeät määrittelyt solidaarisuudelle, jossa viitataan, tai sillä viitataan solidaarisuuteen tämän toiminnan perusteena, mutta myös muutenkin. On olemassa sekä ehdotus artikkeliksi, jonka määrä kosketella varhaisvaroitusjärjestelmiä ja solidaarisuusmekanismia, ja on muita muutoksia, joista on keskusteltu niin että neuvoston jälkeen, joka ensi viikolla siis pidetään, ja siellä tästä kysymyksestä vielä puhutaan, tästä lisäartiklasta, niin sen jälkeen, tai sen jälkeen maa jatkaakin työtä lopullisesta versiosta asiakirjaa, niin että tämä lainsäädäntö saataisiin päätökseen. Kiinnitän huomiota myös siihen, mistä muistutinkin, että että kun viitataan eurooppalaisen solidaarisuuteen, niin silloin ei puhuta pelkästään Dublin-asetuksesta, vaan myös näistä pakolaisrahastoista, turvapaikkarahastoista seuraaville vuosille. Siellä asia pitäisi myös asianmukaisesti säädellä. Ja sitten tietysti myös asiakirja perjantailta komission tiedonanto turvapaikkaisiin liittyvästä solidaarisuudesta. On useitakin asiakirjoja, joissa asia otetaan esille. Ja niitä täytyy käsitellä yhdessä. Sitten eh, henkilöiden liikkuvuus ja niin kutsuttu Schengenin hallinto. Meillä henkilöiden vapaa liikkuvuus, painetaan sitä vielä kerran, on avainasemassa. Tästä on puhunut pääministeri Tusk Eurooppa-neuvoston aikana, ja Puolan kanta on tässä hyvin selkeä. Sen sijaan todellakin on niin, että jäsenvaltiot ovat suhtautuneet hyvin varovaisesti asiakirjoihin, joita komissio on esittänyt. Mutta juuri tässä kysymyksessä, joka koskee mekanismia, joka toimisi silloin, kun on äh, epätavanomaista painetta tiettyihin jäsenvaltioihin, turvapaikkahakijoiden osalta. Siinä on alustava sopu, että tässä täytyisi olla yhteisen mekanismi eikä jäsenvaltion mekanismi. Kyse on vain siitä, että miltä tämä mekanismi, miten se pitäisi organisoida, sen mekanismi. Ja mikä rooli kullakin tekijällä toimijalla siinä pitäisi olla. Ja luulenpa, että neuvoston, ensi viikon neuvoston jälkeen toivomme, että siinä neuvostossa saadaan tiettyjä poliittisia suuntaviivoja asetettua tulevalle työlle, niin tästä asiaa vielä analysoidaan edelleen ja että viedään siihen suuntaan, mistä puhuin aiemmin. Sitten matkustajatiedoista. Tässä puolella puheenjohtajamaana on pyrkinyt toimimaan hyvin varovasti, ottaen huomioon juuri sen, mistä Euroopan jäsen puhui, että jäsenvaltiossa tällaisia ratkaisuja ei ole. Ty- työryhmässä olemme tehneet monia esitelmiä. Siellä ovat esiintyneet myös tietosuoja-asiantuntijat, virastojen edustajat, jotka näitä tällaisia tietoja käyttävät, joten työryhmän ihmiset, jotka käsittelevät näitä asiakirjoja, ovat saaneet täyden kuvan, ovat saaneet kaikkien osapuolten kannan tietoonsa, kuten juuri rouva jäsen sanoi, niin tätä pohjaa tämän direktiivin käsittelemiseksi rakennetaan hitaasti, ettei ylen katsottaisi laiminlyötäisi mitään näkökohtaa. Tähän me pyrimme. Sitten Schengenin laajentuminen lopulta. Pahoitellen voin todeta, että minun mielestäni No ehkä ei pahoitellen tässä mielessä, mutta kuitenkin voin sanoa, että minun mielestäni puheenjohtajamaa on tehnyt maksimissaan sen, mitä voi tehdä. Ehdotimme kompromissiratkaisua, ratkaisua, jonka hyväksyminen ei ollut ollenkaan helppo Romanille ja Bulgarille, koska he, ne odottivat jotain muuta. Pystyimme pääsemään sopuun näiden maiden kanssa. He suostuivat tähän ehdotukseen pääsimme sopuun ainakin osan niistä maista kanssa, jotka olivat eri mieltä, eli eivät halunneet laajentumista. Mutta Romania ja Bulgarian liittymissopimus on täysin selvä. Täytyy olla jäsenvaltioiden keskuudessa yksimielisyys Schengenin alueen laajentamisesta näitä maita koskien. Pahoitellen totean, että yksimielisyyttä ei ollut. Emmekä nähneet mahdollisuutta päästä ratkaisuun syyskuun neuvoston aikana. Tähän mennessä nyt on käyty eri konsultaatioita, neuvotteluja, ehkäpä seuraavassa Eurooppa-neuvostossa, siis korkeammalla tasolla kuin oikeusministeriön neuvostossa ja sisäministeriön neuvostossa, voidaan saada aikaan joitakin muutoksia. Koska sikäli kun tiedän, niin Euroopan neuvostossakin tämä on keskustelun kohteen asiaslistalla, että päästään jonkinlaiseen edistykseen. Mutta kuten painotan, oikeuspuitteet, säädökset ovat sellaiset kuin ovat, niin edes parhain tahto puheenjohtajamaan taholla ei pystynyt tiettyjä asioita muuttamaan. Sitten vetomus, että emme työtä tältä osin lopettaisi. Totean, että minulla on hyvin täysi ohjelma tästä päivästä ihan jouluun asti, eli missä vaiheessa mikään päivä Puolan puheenjohtajakauden aikana vielä tänä vuonna ei ole mikään tuhlattu päivä, hukkaan mennyt päivä. Suuri merkitys meille on sillä, valtava merkitys on sillä, sillä meille, että on saatu aikaan erittäin hyvät työsuhteet Euroopan parlamentin kanssa. Niistä on tullut pysyvät, niitä on myös epävirallisella tasolla ja sen myötä olemme pystyneet yhdessä ratkaisemaan laajan kirjon hyvin tärkeitä ongelmia. Ennen kaikkea juuri nämä liittyvät kontakteihinne tai kontakteihimme kontakteihimme valiokunnan kanssa, josta haluaisin vielä erityisesti kiittää jäseniä ja puheenjohtajaa. I think Eli ei ole muita kysymyksiä, niin keskusta voi päättää tähän, paitsi että herra Busutil halusi vielä puhua. Halusin nyt vedota Puolaan puheenjohtajamaana. Te olette osoittaneet niin avointa, rakentavaa Euroopan myönteistä henkeä, huolimatta vaikeuksista, joita tällä saralla valitsee. Kiittäisin teitä tästä Toivottavasti pysytte jatkossakin Euroopan myönteisenä ja olette rakentavassa asemassa, vaikka sittenkin kun olette puheenjohtajakauden taas, jälkeen taas ihan tavallinen rivijäsen neuvoston puolella. Toivottavasti tämä teidän asenteenne siltä huolimatta säilyy. No aivan varmasti. Olen luottavainen sen mielen, että sen suhteen, että kumpikin Puolan edustaja on pistänyt merkille, että me arvostamme suuresti heidän Eurooppa-henkisyyttään ja rakentavaa asennettaan. Kuten aiemmin totesin, he ovat juuri tässä hengessä vieneet puheenjohtajakaudella asioita eteenpäin, hyvinkin herkkiä, arkaluontoisia asioita. He ovat vieneet hyvin rakentavasti eteenpäin, niin minä arvostan myöskin suuresti heidän avoimuutta ja rehellisyyttään, kun he ovat keskustelleet liipevaliokunnassa todellisista ongelmista ja esteistä, joita heidän tiellään on ollut näissä pyrkimyksissä, kun he ovat pyrkineet neuvoston puolella työtä te- tekemään. he eivät ole millään tavalla vähätelleet näitä ongelmia, joita neuvoston puolella on ollut, ja he ovat tehneet parhaansa puskeakseen eteenpäin ja viedäkseen eteenpäin kaikkia näitä tärkeitä asioita LIBE-valiokunnankin kannalta koko puolivuotiskauden. Ja mikäli loppu sanat vielä haluaisitte esittää, niin herästä Hanchik, se on aivan mahdollista. Olkaa hyvä. Lopuksi halusin vastata myös siihen, mitä herra Pussutil sanoi Vakuutan, että Puola edelleen toimii niin kuin te kuvailitte rakentavasti, Eurooppa-myönteisesti, riippumatta siitä, kuka, mikä on puheenjohtajamaa neuvostossa. Thank you. Thank you again. Kiitos jälleen kerran. Kiitämme teitä lämpimästi. Meillä on vielä yksi asia esityställämme. Se oli määrä alkaa kello 17.45. Ja koska Brasilian lähettiläs ei ole vielä paikalla, niin käsittelemme tätä myöhemmin. Me olemme lukuisia kertoja pyytäneet, että Brasilian EU-suurlähettilässä olisi paikalla keskustelemassa meidän kanssamme merkittävistä seikoista, mutta koska lähettiläs nyt ei ole paikalla, niin me pidämme tässä 45 minuutin tauon, tai pikemminkin puolen tunnin tauon puolen tunnin tauko. No 20 minuutin tauko. 20 minuutin kuluttua jatkamme. Tällä välin voitte hoitaa muita asioita, mutta kehottaisin, että olette paikalla puolen tai pikemmin 20 minuutin kuluttua, koska meillä on sitten vielä koordinaattoreidenkin kokous vielä tänään. Kiitos. Pleasure It's my pleasure. It was my pleasure, really.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 the minister in the attendance to this part of the... Kiitoksia. Ja tervetuloa jälleen tänne Libe-valiokunnan kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi herra Eva Tavaresin, joka on Brasiliana EU-suurlähettilässä. Hänet on kutsuttu tänne valiokuntamme iltapäiväiseen kokoukseemme aiheena keskustelu vastavuoroiseen viisumijärjestelmään, turvallisuuteen, terrorismiin ja perusoikeuksiin liittyvistä yhteisistä huolenaiheista Brasilian kanssa. Lähettiläs Ricardo Neiva Tavares vastaa EU-asioista. Hän on vastannut myöntävästi kutsuumme. Näin hän voi käsitellä aihekirjoa tässä keskustelussa. Olemme tästä kovasti kiitollisia. Muistuttaisin myös sen verran, että EU-Brasilia huippukokouksessa 4. lokakuuta tänä vuonna sekä EU että Brasilia vahvistivat halunsa jatkaa ihmisoikeusasioissa, turvallisuusasioissa vuoropuhelua ja myös horisontaalisissa haasteissa, korruptiossa tai rahanpesussa ja huumeiden salakuljetuksessa. Suurlähettiläs saa ensin puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet saavat puhua. Olkaa hyvä, suurlähettiläs Tavares. Eh, muchas gracias, señor presidente. Eh, yo fui informado... Kiitoksia paljon arvoisa puheenjohtaja. Minulle kerrottiin, että voin puhua portugalia hienoa. Puhun nyt siis äh, Brasilian Portugalia näin täsmennykseksi vielä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minun on suuri ilo ja kunnia osallistua keskusteluun valiokunnan jäsenten kanssa niistä asioista kuuluvat teidän valiokunnan, valiokuntanne toimialan oikeusvapaus ja turvallisuus. Nämä ovat meidän kumppanuutemme ytimessä. Meillä on yhteiset arvot, kuten ihmisoikeudet ja perusvapaudet muiden arven joukossa. Brasilian viimeaikainen historia on hyvin läheisesti ollut yhteydessä kansalaisten ihmisoikeuksien puolustamiseen. Se on ollut etusijalla viime aikoina. Presidentti Dilmar Rousseff on voimakkaasti ollut viemässä tätä taistelua eteenpäin, kuten hyvin tiedätte. Maamme demokratisoituminen ei olisi ollut mahdollista ilman kansalliskuntaa. Meillä ei ole voimakasta hierarkiaa taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuuriasioista. Tässä voidaan tarkastella esimerkiksi 90-luvulla aikaan saatua talouskasvua. Meidän maamme on pystynyt taistelemaan tämän kautta voimakkaasti köyhyyttä vastaan vuonna vuosien 2003 ja 2010 välillä yli 20 miljoonaa ihmistä Brasiliasta on muuttanut pois köyhyyden vuoksi. 40 on noussut keskiluokkaan ja tänä päivänä Tämä luku on 50 prosenttia yhteiskunnastamme. Esimerkiksi kun tarkastelemme yhteyttä kansainvälisillä tasolla, me olemme ryhtyneet kahdenväliseen ja alakohtaisen vuoropuheluun, joka aloitettiin vuonna 2008 ulkosuhteista vasta ministeri Antero Patriotta ja myöskin korkeudustaja Ashton ovat keskusteet siitä, miten voitaisiin vahvistaa yhteisiä toimia esimerkiksi meidän välillämme ja kolmansien maiden kanssa niissä asioissa, jotka kiinnostavat kaikkia osapuolia. Aiemmin elimme autoritaarisen hallinnon alla. Brasilia haluaa osoittaa solidarisuuttaan kaikkien niitä kansakuntia kohtaan, jotka taistelevat oikeudenmukaisuuden puolesta ja väkivaltaa vastaan. Toivottavasti me pystymme nyt varmistamaan sen, että sosiaalinen syrjäytyminen, köyhyys ja oikeudenmukaisuuden puute voidaan nyt syrjäyttää ja kukaan, joka loukkaa perusoikeuksia, ei voi pysyä vallassa ikuisesti. Olemme soittaa solidarisuutta perusoikeuksien puolesta taistelevia maita kohtaan, myöskin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Ja ottaen huomioon tässä arabikevään tapahtumat, me tuomitsemme kaiken tyyppisen sivileihin kohdistuvan väkivallan. Kansainvälisen yhteisön täytyy voida auttaa niitä yhteiskuntia, jotka taistelevat uudistusten puolesta ilman, että keneltäkään viedään oikeuksia. Kansalaisten oikeuksia ei saa loukata. Pakottaminen, sanktiot ja sotilas, sotilaiset interventiot eivät saa kohdistua tavallisiin ihmisiin. Meidän maamme presidentti sanoi YK yleiskokouksessa syyskuussa New Yorkissa, että maailma kärsii niistä kipeistä seuraamuksista, joita on aiheuttunut konflikteista ja siitä, että terroristit ovat päässeet paikkoihin, joissa terrorismia aika aiemmin ei ollut. Tämä on johtanut uuteen väkivallan kierteeseen ja tämä on lisännyt jo puolestaan uhrien määrää tässä kaikessa. Meidän täytyy varmistaa, että nyt ryhdytään suojelemaan tavallisia ihmisiä. Vain rauhanomaisia keinoja täytyy käyttää. Mikäli rauhanomaiset keinot eivät onnistu, silloin voidaan ottaa käyttöön muita keinoja, joilla taistellaan esimerkiksi YK on turvallisuusneuvoston mandaatin kautta. Ja kun puhutaan meidän vastuustamme suojata ihmisiä, ei pidä myöskään unohtaa suojelun antamisen velvoitetta. Meidän täytyy varmistaa se, että silloin kun, silloinkin kun voimatoimien niin on pakko ryhtyä, aiheutetaan vain niin vähän vahinkoa kuin mitä on pakko Väkivaltaisuuksilta täytyy aina pyrkiä välttymään. Toimien täytyy olla hyvin rajoitettuja ja oikeasuhteisia ja YK on mandaatin avulla toteutettuja toimia. Enemmän täytyy pyrkiä välttämään konflikteja. Sosiaalinen syrjäytyminen ei useinkaan kulje käsikädessä vakauden ja turvallisuuden kanssa. YK pääsihteeri on aivan oikeassa, kun hän sanoo, että kehitys on paras konfliktien ehkäisykeino. Tietystikin on muitakin toimia. Esimerkiksi kansainvälinen yhteisö voi ryhtyä rauhanturvatoimiin. Nämä ovat osoittautuneet erittäin tärkeäksi välineeksi, mutta ei pidä myöskään unohtaa, että aseista riisunta ja joukkotuhoaseiden käytöstä poisto voi merkittävällä tavalla myötä vaikuttaa rauhan syntymiseen ja vakauteen. Perustuslakimme torjuu terrorismin. Tämä on yksi tärkeimpiä periaatteita, jotka liittyvät Brasilian ja muiden maiden välisiin suhteisiin. Brasilia on allekirjoittanut myöskin kaikki tätä alaa koskevat sopimukset ja yleissopimukset. Terrorismin torjuminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehokkaalla uudenaikaisella tavalla pyrkiä koordinoimaan toimijamme mukaan luettuna YK on piirissä. On kehitetty terrorismin vastaista strategiaa, joka toivottavasti mahdollistaa terrorismin syitenä pois kitkemiseen. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia samanaikaisesti, kun taistelemme terrorismia vastaan. YK on piirissä me olemme pyrkineet myötä vaikuttamaan sellaisiin toimiin, joilla voidaan torjua terrorismia esimerkiksi YK toimien avulla. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon järjestäytynyt rikollisuus, terrorismin rahoitus ja rahanpesu ja näiden tekijöiden väliset kytkökset. EUn jäsenvaltioiden välillä tai EUn jäsenvaltioiden kanssa olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Meillä on työryhmä nyt on perustettuna, joka pyrkii taistelemaan terrorismia vastaan ja terrorismin rahoitusta ja rahanpesua vastaan. Terrorismi on työryhmän jäsen. Me olemme FTFn, eli tämän työryhmän eteläisen alajaoston jäsen. Olemme myöskin osallistuneet Egmont-työryhmän kokouksiin. Siellä tarkastellaan sitä, miten voidaan valvoa rahoitustoimintaa, jolla pyritään tukemaan terrorismia eri jäsenvaltioissa. Kyse on tällaisesta tiedostotoimista, joka kohdistuu terrorismin rahoitukseen. Me olemme kunnioittaa kansainvälisiä lakeja ja normeja ja tietystikin myöskin ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet täytyy ottaa tärkeäksi osaksi tätä terrorismin vastaista taistelua. Ihmisoikeuksia ei saa samalla polkea jalkoihin. Ja tietystikin yhteistyötä täytyy tehdä myöskin siviiliviranomaisten kanssa. Brasilialla ja EUlla on hyvin pitkälti yhtenevät näkemykset näistä toimista. Olemme ryhtyneet myöskin kahdenvälisiin pyrkimyksiin tässä suhteessa. Brasilia on maa, joka koko historiansa ajan on ottanut vastaan miljoonia maahanmuuttajia kaikkialta maailmasta – Kyse on ihmisistä, oh, jotka ovat jättäneet oman kotimaansa löytääkseen paremman elämän ja elinolosuhteet ja elintason, ja ovat tehneet työtä maassamme, ja heidän tapansa ja perinteensä ja kulttuurinsa ovat, rikastuttaneet minun maan elämää. Esimerkiksi presidentti Rousseff ja varapääministeri ovat ensimmäisen sukupolven siirtolaisia. Tämä osoittaa, kuinka avomielisesti olemme ottaneet vastaan ulkomaalaisia ja presidentti Rusefin valinta presidentiksi osoittaa, että me olemme erittäin avoimia. Hänen isänsä oli bulgaarilainen lakimies, joka lähti Etelä-Amerikkaan paremman elämän perässä. Ja varsinkin 1980-luvulla ja sen jälkeen yhä useampi ihminen muutti Brasilian. tai pikemminkin Brasiliasta muutti pois enemmän ihmisiä kuin Brasilia muutti ihmisiä ulkomailta. Moni brasiliana lähti puolestaan etsimään parempaa elämää jostakin muualta. Brasilia toivoo, että he saavat aivan yhtä hyvän vastaanoton muualla kuin minkä muun maalaiset ovat saaneet minun maassani. Toivottavasti heidät otetaan yhtä avosylin vastaan muualla kuin me avosylin vastaan ulkomaalaisia. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että Brasiliaan on jälleen alkanut tulla enemmän ihmisiä kuin Brasiliasta lähtee. Tämä on tällainen tilanne, joka jatkuvasti muuttuu. Tämä on erittäin dynaaminen tilanne minun mielestäni maahanmuuttokysymyksissä täytyy ottaa pohjaksi inhimilliset tekijät huolimatta ihmisten kansallisuudesta ja ihmisoikeudet. Maahanmuuttokysymyksiä täytyy pohtia. Ei pidä ottaa huomioon niinkään kysymyksiä siitä, mistä ihmiset tulevat, minkä ikäisiä tai mitä sukupuolta edustavat, vaan pikemminkin ihmisten tarvot täytyy asettaa etusijalle. Sitten jotkut haluaisivat kriminalisoida laittoman maahanmuuton. Tässä on valtavan suuri ero sen välillä, onko ihminen, joka tulee maahan pelkästään sellainen, jolla ei ole asianmukaisia matkustusasikirjoja vai onko hän rikollinen. Näitä kahta ihmisryhmää ei pitäisi rinnastaa toisiinsa. Laittavat maahanmuuttajat eivät automaattisesti ole rikollisia. Maahanmuuttajat vaikuttavat maansa kehitykseen, tekevät työtä. He tuovat mukanaan omat kulttuuriperinteensä ja tapansa ja käytäntönsä. Valitettavasti silloin, kun nämä maahanmuuttajat elävät erittäin epäsuotuisissa, vaikeissa olosuhteissa, he joutuvat pelkäämään sitä, että häikäilemättömät rikollisjoukot käyttävät heitä hyväksi. Me olemme täysin tietoisia näistä vaaroista, jotka kohtavat varsinkin laittomia maahanmuuttajia. Olemme pohtineet mahdollisuutta laillistaa heitä erilaisten ohjelmien avulla. Me emme halua tietystikään laillistaa, ei halua, että lait, laittomia maahanmuuttajia pidetään rikollisina, vaan pikemminkin me pyrimme taistelemaan poliisin kanssa yhteistyössä todellisia rikollisia vastaan. Tässä yhteydessä me tarvitsemme kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä, kun me pyrimme taistelemaan rikollistarkoituksiin tai rikollisia vastaan, jotka pyrkivät tulemaan maahan. Haluamme tietää, mistä me ihmiset tulevat ja mitä varten he tulevat. Meidän uskoaksemme Brasilian kansalaisten pitäisi voida matkustaa sinne, minne he haluavat, ilman että heidän matkustusoikeuttaan rajoitetaan millään tavalla. Tämä tätä me toivomme. Niin ikään me olemme järjestäneet erilaisia seminaareja ja workshop-tason työryhmiä, joilla, joiden avulla olemme pohtineet että niiden ihmisten ongelmat, jotka haluavat muuttaa pois. Olemme tarkastaneet myöskin niitä paikkakuntia, joilta ihmiset jo muuttavat pois suurin joukoon. Olemme myöskin toimittaneet paluumuuttajille ohjekirjaisia, joiden avulla he pystyvät saamaan apua. Euroopan ja Brasilian välillä on vanhoja, hyvin voimakkaita kytköksiä, jotka ovat tänä päivänä vielä vahvempia kuin aiemmat suhteet. Viisumi, sopimus on allekirjoitettu 23 Euroopan unionin jäsenvaltion kanssa. Jotkut näistä sopimuksista ovat peräisin ajalta 20 vuoden takaa. Meillä ei ole sopimusta vielä Maltan, Latvian, Viron tai Kyproksen kanssa, mutta näiden maiden kanssa on sovittu siitä, että lyhyen aikavälin viisumipoikkeuksia voidaan antaa – Brasilian kansalaisia. Halusimme kansainvälisen sopimuksen, jossa voitaisiin käsitellä tätä epäsuhtaista tilannetta, joka nyt vallitsee Brasilian ja joidenkin maiden välillä. Brasilian viranomaisten ja Euroopan unionin viranomaisten pitäisi voida nyt neuvotella uudesta sopimuksesta, joka koskee tavallisen passin haltijoita ja toisaalta diplomaattipassin tai muun erityispassin haltijoita. Brasilian ja EUn väliset sopimukset soveltuvat kauttaaltaan Euroopan unissa lukuun ottamatta yhdistynyttä kuningaskunta ja Irlantia näiden kahden maan kanssa. Meillä on kahdenvälinen sopimus, joka on aiemmin allekirjoitettu. Nämä sopimukset eivät millään tavalla muuta tilannetta, joka ne valitsee brasilialaisten vierailijoiden suhteen, silloin kun brasiliat matkustaa näihin 23 maahan, jotka aiemmin mainitsin tämä, nämä uudet sopimukset helpottavat brasilialaisten matkustamista Euroopassa näiden neljän maan osalta, kun mainitsin aiemmin. Meillä on erittäin vaimokkaita suhteita näiden maiden suuntaan. Nämä sopimukset alikirjoitettiin marraskuussa. Ja on todellakin hienoa havaita, että Euroopan parlamentti on ollut mukana hyväksymässä tätä sopimusta. Parlamentin tai teidän valiokuntana lausunto oli suopea Brasilian suhteen Entä sitten diplomaattipassin haltijat? Tämä astuu, tätä koskeva sopimus astuu voimaan huhtikuussa ja myöskin lyhytkestoisten viisumeiden kohtalo tavallisten passien haltijoiden kohdalla on vielä kansallisen kongressin käsittelyssä. Nyt on vaikea tietää, kuinka pitkä ratifiointiprosessi kestää, koska kuten te tiedätte, lainsäädäntövalta valta tai parlamentti toimii tässä suhteessa itsenäisesti. No toivottavasti kuitenkin tämä sopimus voi astua voimaan mahdollisimman nopeasti. Nämä uudet kansainväliset sopimukset ja muut myönteiset hankkeet, joihin on ryhty kahdenvälisesti, ovat positiivinen merkki. Toivottavastikin teidän valiokuntanne myöskin suhtautuu tähän suopeasti. No, Herra Buset, ei, vai Jakolino? Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuuntelin tarkkaan suurlähettilään alustuksen usean otteeseen. Olemme pyytäneet tämänkin vuoden aikana häntä tänne puhumaan vihdoinkin saimme tilaisuuden. Ja on hyvä mennä nyt ytimeen. Hän puhui perusoikeuksien puolustamisesta, miten tästä on merkittävästi menty eteenpäin 40 miljoonaa ihmistä on jo päässyt keskiluokkaan. Kuinka paljon, siis tiedämme kuinka paljon taloudessakin Brasilia on kasvanut, olemme iloisia tietenkin Euroopassakin tästä. Italia tai kansalaisena, ita, italialaisena kansalaisena äh, voimme olla iloisia tästä myös Euroopassa. Te puhutte tärkeisiin kysymyksiin turvallisuuteen, terrorismiin, viisumeihin ja niihin perusoikeuksiin toden totta. Me erityisesti jos ajattelen yhtä kansalaisjärjestöä Justice for Europe Connectas, se on pystynyt selvittämään näitä rakenteita pidätysten osalta niin, että 16 saattaa olla yhdessä sellissä – ja siellä on jopa yli 200 saattaa joissakin oloissa olla. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa näistä oloista näissä vankiloissa. Ilmeisesti voi olla, että ne on selvitetty, mutta en tiedä, miten voi, että jos joku on tuomittu terroristina parin otteeseen ja hän on ihan toisissa oloissa ehkä siellä niin valtavan määrän kanssa muita pidätettyjä, tai sitten jossain muussa rakenteissa, jossa hän olisi pitänyt ehkä olla, siis olosuhteet olisivat siellä ehkä arvokkaammat hänelle. Siis jos ajatellaan yleisesti yhteistyön vaateita, niin parlamenttihan on muutama kuukausi sitten hyväksynytkin sopimuksia viisumien osalta, vastavuoroisuudesta – te toteatte, että ei tässä pidä ruveta kriminalisoimaan laitonta maahanmuuttoa. Tämä liittyy näihin toiseenkin seikkaan. Jos ajatellaan, että on aika iso määrä henkilöitä, jotka elävät Brasiliassa, ovat italialaisia itse asiassa. Miten on mahdollista, että näin tärkeä voimavara, kun ajatellaan kasvua, tuotantoa, työllisyyttä, kilpailukykyä noin tärkeässä maassa, ettei ole kunnolla otettu huomioon sitä, että kun, kun tuomioita annetaan. Kun on kyse esimerkiksi Battistin luovuttamisesta. Battisti on totta hän oli aikana hämärä Taustalta ja siis hänestä on tullut kirjailija. Hän voisi palata kyllä Euroopakin Ranskaan. Ja nyt vaikuttaa siltä, että syyttäjä on halunnut, että voitaisiin uudelleen tätä käsitellä viisumisolta. Jos se nyt näin on, tai kuinka se pitäisi olla, ja tätä vastavuoroisuutta, valtava yhteistyötä. Totta kai rajat ylittävät rikokset edellyttävät luottamusta ja yhteistyötä. Minä kysyn nyt teiltä, herra suurlähettiläs, miten ihmeessä vielä nyt Battisti-jutussa olemme niin jälkijunassa? Nimittäin kun ihmishenkiä menetetään, oikeuden pitäisi toimia. Nyt on kolme vuotta kulunut jo hänen kohdalla, ettei näin ole käynyt. Ehkä tästä voitaisiin kansallisessa tuomioistuimessa päättää. Ja sitten nähtäisiin, miten paljon teidän toivomaan yhteistyötä saataisiin aikaan. No kuitenkaan se ei ole nyt toteutunut konkreettisesti. Brasilia olet häntä luvuttanut. Ja yksi vielä lopuksi puheenjohtaja. Pitääkö sitten paikkaansa tämä viisumien kohdalla suhteessa Euroopan maiden kansalaisiin. Ranskalainen kansalainen saa oleskeluluvan pidemmäksi aikaa kuin muut. Viitan tässä italialaisen esimerkiksi. Pattistapauksen jälkeen on ikään kuin luokassa pantu alaspäin. Saamme vain 90 päiväksi, eli siis vain turistiviisumin saamme. Kiitoksia herra Busuttil, olkaa hyvä. And thank you, Mr. Ambassador, for coming here. Kiitoksia lähettilästä, että tulitte tänne, tänne valiokunnan kokoukseen. Haluaisin viitata viisumivapautussopimukseen, johon itse viittasitte alustuksessanne. Kuten tiedätte, hyvä suurlähettiläs, on vielä tilanne, jossa ei ole vastavuoroisuutta Malta, Kypros, Latvia, Viro. Oma maani Malta on yksi näistä neljästä. Tämä tarkoittaa sitä, että Brasilian kansalaisille, jotka tulevat näihin neljään maahan, he eivät tarvitse viisumia, mutta näiden neljän maan kansalaisille, jos he menevät Brasiliaan, he viisumin tarvitsevat. Nyt on päästy sopimukseen, kuten oikein totesitte, ja tämä sopimus ratifioitiin tässä parlamentissa tämän vuoden helmikuussa. Tietojeni mukaan tähän mennessä Sopimusta ei ole ratifioitu Brasilian lainsäätäjässä koskien normaaleja passinhaltijoita. Siis normaalit yksilöt, jotka haluavat Brasiliaan matkustaa. Tästä syntyy se tilanne, että tämä epäoikeudenmukainen vastavuoroisuuden puuttuminen jatkuu, mutta myös sekaannusta, koska monet maiden kansalaiset, jotka ajattelevat, että viisumivapautus on nyt toteutettu, saattavat itse asiassa matkustaa Brasiliaan vain huomatakseen, että heillä viisumi ei ole ja heidät lähetetään takaisin. Ja näin on käynyt jopa jollekin vaalipiirin ihmisille. Eli kysymykseni teille, onko näin? onko sopimuksen ratifiointi vielä odottamassa itseään. Ja jos näin on, niin milloin voisimme odottaa, että sopimus ratifioitaisiin, jotta voitaisiin varmistaa, että viisumivapautuksesta tulee vastavuoroisuuden piiriin kuuluva asia kerralla ja niin kuin koko ajaksi. Uh, Ragens. Gens. Minäkin halusin esittää saman kysymyksen kuin herra Busutil. Tämä mainitsitte neljä maata, jonka kanssa viisumi, neuvotteluita ja vastavuoroista viisumijärjestelyä ei saatu aikaan. Mikä oli sitten se asia, josta kenkä puriste? Miksi sopimuksia näiden neljän maan kanssa ei saatu aikaan tai ei saatu ratifioitua? Oliko teillä ongelmia muiden maiden kanssa? Olisi hienoa, mikäli me saisimme tietää mistä syistä sopimusta ei saatu aikaan Ilmaan kanssa. Paremmin ymmärtäisimme silloin tilanteen. Herra Tavares, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja, hyvä suurlähettiläs. Minulla on suuri ilo, että olette täällä live-valiokunnassa. Hauskaa, että Brasiliakin on edustettuna valiokunnassa nyt. Minulla on hyvin ystävälliset suhteet tuohon maahan myös noin yliopistotaustani osalta emme nyt ole sukulaisiakaan, vaikka nyt samaa sukunimikin sattuu olemaan meillä. Viime vuosien aikana minä olen seurannut Brasilian muuttumista taloudessa, yhteiskunnassa, mutta myös oikeuden alalla. Siellä on kansalaisvapauksia, poliittisia vapauksia on vahvistettu ja siellä on erittäin paljon uusia kokemuksia tullut. Ja täälläkin on paljon edustettuina. Ja siellä on myös ihmisiä, jotka ovat kongressin puolesta tai toiset ehkä enemmän toimipanovallan puolesta. Me olemme nähneet, että täällä on suhteet vahvistuneet monellakin tasolla Brasilian ja Euroopan unionin kesken. G20 me näin me tämä myös, että Brasiliasta on tullut valtatekijä. Esimerkiksi rahoitus, vakaus, rahaston yhteydessä tämä on myös nähty. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu myös. Parlamentissa me teemme tätä omassa työssämmekin, koska edelleen on olemassa ongelmia, jotka saattavat olla esteenä tiettyä ymmärtämättömyyttä esimerkiksi. Tässä viittaan Battistitapaukseen. tapaukseen myös Brasiliaan ja Italian välinen sopimus tai ja tässä ei ollut luovutus sopimuksesta EUn ja Brasilian kesken, vaan tässä oli kyse kahdenkeskisestä sopimuksesta, siis Italian kanssa. Totta kai kun ajatellaan ylipäätään oikeusjärjestelmissä tarjottavaa kohtelua, niin on tässä muitakin tapauksia ollut esimerkkeinä eurooppalaisista, jotka on haluttu luovuttaa muodostaa Brasiliaan. Esimerkiksi eräs portugalainen ex-edustaja, ja sitä ei, ei tiedetty, luovutetaanko vai ei, vaikka oli sopimuksia laadittu kyllä mm, Portugalin kanssa. Silloin mitä tekemistä Euroopan unionin kanssa haluaisinkin kysyä, onko ylipäätään järkevää se, että on vain joidenkin maiden kanssa sopimuksia vai ehkä parempi EUn kanssa. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi maahanmuutosta. Kuten oikein totesitte, suurlähettiläs, tässä on siirtolaisvirta suuntaansa muuttanut. Ehkä täällä tai Euroopan meidän pitäisi ylipäätään ei tätä tajuta, mutta näin se on. Yhä enemmän eurooppalaisia menee Brasilian suuntaan, ei niinkään Brasiliasta tule Euroopan suuntaan. On hyvin paljon brasilialaisia siirtolaisia puolestaan, jotka palaavat kotimaahansa. Tämän lisäksi myös on palaamassa aivan vapaaehtoisesti kansainvälisten järjestöjen suojissa ihmisiä Portugalista, Irlannista, muistakin maista. Me huomaamme, että ennen kaikkea on kyse brasilialaisista, jotka käyttävät tätä vapaaehtoisen palaamisen oikeutta. Sitten on myös joitakin maita Euroopassa, varsinkin Espanja ja Portugali, jotka ovat huomanneet, että Brasilia on myös tärkeä kohde heille, kun he lähtevät Euroopasta – on kyse pätevästä väestä. Useimmilla on yliopistotutkinto arkkitehtuurissa, lehtimiestyössä, tutkijoita ja niin edelleen on tässä väessä mukana. En tiedä, olisiko ehkä jotenkin hyvä löytää puitteet tämän tyyppiselle ilmiölle, koska poliittinen tahtotila on heikkenemässä, kun enää ei ole brasilaisia tulossakaan niin paljon tänne päin. No, minä olen aika pitkään puhunutkin. Tässä oli tämä, nämä kysymykset vielä ensinnäkin. Herra suurlähettiläs, yhteiset toimet Euroopan unionin Brasilian kesken korruption torjunnassa ja rahanpesussa. Miten pitkällä voidaan mennä ja mitä uusia ajatuksia voitaisiin esittää myös Brasilian suunnalta sitten, että, että olen nyt väärin kuullut niin, että puhunut, puhunut lainkaan seksiturismista, tarvitseeko sinne jotain toimintaa Euroopan unionin puolelta. Meidän on otettava huomioon ennen kaikkea ilme, vielä yksi ilmiö, nimittäin matkustajatietorekisteri, VNR, tietosuoja ja eurooppalaisten matkustajien henkilötiedot. Ennen kuin ruveta keskustelemaan PNRstä, kuten Yhdysvaltain kanssa emme pystyneet tajuamaan sitä, että yhä enemmän Brasiliaan meni väkeä. Ehkä näin olisi pitänyt Yhdysvaltain kanssa alun perin tehdä. Otettiin vain tällainen tilkkutäkki tapaa hoitaa sopimukset. Ehkä nyt aloitetaan hyvästä päästä tietojen vaihdossa Brasilian kanssa, koska pyrkimme kunnioittamaan näitä tietoja matkailijoiden kohdalla. Si, eh, Kiitoksia, hyvää iltapäivää ja kovasti kiitoksia, että olette täällä vihdoinkin parissamme. Teidän maanne on tehnyt pitkän taipaleen monessa asiassa myös rauhan puolustamisessa voit opettaa paljon meikäläisillekin monelle maalle. Se on kuitenkin aika rauhanomaista kehitystä ollut, mitä teillä on ollut. Minä rakastan tätä maata, olen seurannut sen taivalta. Olen, kuuntelin tarkkaan teidän alustustanne, myös viittaustanne terrorismiin ja sen torjuntaan, kun ajatellaan kokonaista strategiaa ihmisoikeuksien kunnittamisesta puhuitte myös. Olen iloinen siitä, että te tuette kaikkia terrorismin torjunta tähtäviä yleisopimuksia. Minä tunnen hyvin terrorismin teeman. Olen itse espanjalainen ja me olemme kärsineet Espanjassa paljon siitä, Emme ihan tarkkaan tiedä, vieläkö kärsimme siitä, mutta Italiassa elin pitkään ja ymmärrän varsin hyvin italialaisten näkemykset tässä, koska sielläkin on kärsinyt terrorismista ja myös punainen brigaatio on aiheuttanut paljon tuhoa. Koko kansa, moni ihminen. Te tiedätte, että siellä on verinen historia sielläkin ja punainen frikaati on järjestössä. Battistikin oli, hän, hän tappasi elokuvikauppiaan ja hänen 11-vuotias lapsensa on ollut nyt siitä lähtien pyörätuolissa. Tunnen siis suolta myöntetuntoa heitä kohtaan. Henkilö ei ole saanut tuomiota rikoksista ja nyt hän on Brasiliassa. Tiedämme myös, että Brasilian viranomaiset eivät ole luovuttaneet häntä huolimatta vetoomuksista, joita Italia on tehnyt. No, minä luotan Brasilian hyvään tahtoon. Minä uskon, että te voisitte selittää tätä selittämätöntä meille. Se on täysin käsittämätön asia, kun me nyt täällä käsittelemme myös terrorismia. Jos ajatellaan rauhanomaista maata, joka teidän maanne on, niin miten voi ottaa vastaan terroristin, battistikaltaisen rikollisen? Voimmeko luottaa Brasiliaan tässä, kun puhutaan perusoikeuksia? Minä uskon, että kyllä, mutta en halua loukata teitä, mutta sanoisin että teille, että totta kai, kun teillä on maaperällinen tällainen rikollinen, minä en tätä ymmärrä. Hänen pitäisi olla Italiassa maksamassa tekemistä rikoksista. Minä uskon, että Batistin tapauksessa ei ole ollut poliittista tahtoa ratkaista ongelmaa. Kun te täällä nyt olette puhunut terrorismin torjunnasta ja, ja taas uudestaan siitä ja ihmisoikeuksistakin vielä, niin minä sanon yhden asian. Tässä tapauksessa tosiasiat eivät vastaa tekoja. Kaikella kunnialla halusin teiltä selityksen tähän. Kiitoksia sitten suurlähettiläs. Teillä on vielä aikaa vastata näihin kysymyksiin. Minä olen kuunnellut tarkkaan tätä palautuvaa teemaa, että Brasiliassa on Cesare Battistin nimen terroristi. Obrigado, senhor presidente. É, começando por essa, agradeço as diversas manifestações, mas começando exatamente por esse. Haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista ja esitetyistä kysymyksistä. Minun näkökulmani EU-lähet, EU-lähettiläänä on, että tämä oli Italian ja Brasilian kahdenvälinen asia. Näin me näemme tämän tapauksen ja näin näkee tämän myös Euroopan unionin komissio. Tämä on ensimmäinen niin tähän tapaukseen. No sitten toinen. Puhumme maista. Brasilia ja Euroopan tapauksessa valtiollisista demokratioista maista, jotka säännöksillä laeilla – toimivat. Ja se ensimmäinen, mitä tässä tapauksessa on tehtävänä, on se, että otetaan huomioon näiden maiden suvereeni päätösvalta. Tämähän ei ole ainut tapaus, jossa on kyse Italian ja Brasilian välillä palauttamishakemuksesta. Brasiliahan pyysi joku vuosi sitten Salvatore Cacciolan palauttamista Brasiliaan. Hänet oli tuomittu. Hän asui Italiassa Mutta häntä ei palautettu. Itävallan viranomaiset eivät palauttaneet. Italian viranomaiset eivät palauttaneet Brasiliaan. Hänet kuitenkin pidätettiin Monakossa. Hän siis matkusti Italiasta pois Monakoon. Ja kansainvälinen pidätysmääräys oli Interpolilta ja hänet voitiin pidättää. Nyt lehdistöstä äskettäin sain tiedon, luin, että oli ollut tällainen Yhdysvaltain kansalainen, joka oli tuomittu murhasta 60-luvulla. Hänet pidätettiin Portugalissa, mutta ei palautettu. Portugalin viranomaiset hylkäsivät hakemuksen. Lehdistön mukaan hän oli saanut Portugalin kansalaisuuden ja uuden nimen. Nämä kaksi tapausta selventävät yhtä asiaa. Eli se, mitä kuvasin, että tämä on Brasilian ja Italian välinen asia, ei Brasilian ja EU-välinen asia. Ja, mutta nämä kaksi tapausta osoittavat myös, että jossain valaistaan asian toista puolta, jossain to, sitä toista puolta. Puhutaan kuitenkin oikeusvaltiosta, Brasilia, Italia, Espanja tai muista. Eli vastaavat. Tai siellä tehtyjä päätöksiä täytyy, ne, niistä täytyy ottaa vaarin. Enemmän en, enempää en halua tästä asiasta sanoa nyt. No, sitten viisumiasia. Ajattelin, että alustuksessani olin niin valaissut asiaa. Että miksi haluaisimme neuvotella sopimuksen. Kun kuulimme siitä, että nämä neljä maata eivät antaneet viisumivapautusta Brasilian kansalaisille, Yritimme ensin kahdenvälisiä neuvotteluja kunkin neljän maan kanssa ja kun minä tulin Brasiliaan 2008 vuoden lopussa, Menin sille komission pakeille, Euroopan unionin komission pakeille ja yritin neuvotella kahdenvälisesti näiden neljän kanssa sen sopimuksen pohjalta, joka useimpien muiden maiden kanssa meillä oli jo neuvoteltuna. Vastaus, joka annettiin, oli seuraava. Integraatioprosessin kautta asia ei olisi enää komission toimivallassa. ja että olisi vain Irlanti ja UK poikkeuksina. Eli pitäisi neuvotella globaali yleinen sopimus. Mutta sitten alkoi toinen prosessi. Piti neuvotella sopimuksesta, jossa myös se sopimus otettaisiin huomioon, joka koski viisumivapautta, joka oli aiemmin olemassa brasilialaisille vastaavasti eurooppalaisille näistä neljästä maasta. Sopimus joka päätisi maksimi kolmen kuukauden oleskeluihin, jossa olisi mahdollinen pidennys mahdollisella seuraavalla kolmella kuukaudella. Tämä oli hyvin pitkällinen prosessi. Siinä oli monimutkaisia asioita otettavana huomioon. Ja meidän tapauksessa me ensimmäistä kertaa neuvottelimme tällaista sopimusta, sopimuksesta näiden maiden kanssa. Sitten neuvottelut saatiin lopulta päätökseen viime vuonna. Ja halusimme EU-Brasilia huippukokouksessa viime vuoden kesällä käsitellä asiaa, mutta se ei ollut sisäisistä syistä, EUn sisäisistä syistä se ei ollut mahdollista. Käännökset, analyysit, sopimuksen osalta ja muistakin syistä, mitä kaikkea siinä olikaan. Mutta sopimus oli jo allekirjoitettu, vuoden lopussa. silloin, kun Brasiliassa vedettiin vaalit. Joten tilanne oli vaikea Brasiliassa sen osalta, että miten sitä voitiin parlamentissa käsitellä sitä asiaa. Mutta sopimus oli astunut voimaan. Kyse oli nimittäin ähm, diplomaattipassista ja ammattityövoiman passeista. Eli se oli jo tullut voimaan, mutta ei ollut saanut Portugalin parlamentin vihreää valoa. Asia on siis vielä käsittelyssä. En voi nyt ennakoida, miten asiat siellä etenevät, mutta tiedämme, että tietysti sen parempi olisi, että mitä nopeammin asia saataisiin päätökseen, että tämä sopimus oli niin nopeasti kuin mahdollista olemassa. Ja tähän suuntaan teimme työtä niin, että tavoitteena on ratkaista normalisoida tilanne niin nopeasti kuin mahdollista. Tavarisille sitten vastaisin. Seuraavaksi te puhuitte siitä, että meidän pitäisi päättää uudesta sopimuksesta monillakin eri aloilla, joista puhuitte, mainitsitte maahanmuuton. Sitten oli kyse myös seksiturismista. Se, että näillä erikoisaloilla saataisiin sopimus, niin sitä täytyisi sitten molempien osapuolien analysoida. Tällä hetkellä minulla ei ole käytössä tarpeellisia tietoja sanoakseni asiasta enempää, koska tiedä, en myöskään tiedä, että miten Euroopan unionin komissio arvioi näitä asioita tällä hetkellä. Ei ole tarpeeksi pitkälle, jotta näillä erikoisaloilla voitaisiin vielä solmia sopimus. Nämä maahanmuuttovirrat esimerkkinä Mehän yritämme ratkaista ongelmia, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja siirtolaituuteen. Siitä on erilaisia ongelmia. Esimerkiksi Brasilian kansalaiset 80-luvulla, 90-luvulla nämä kuuluisat brasilialaiset hammaslääkärit. Heillä oli sitten kuitenkin harjoittaa ammatti, vaikeuksia harjoittaa ammattia Portugalissa. Brasilialaiset hammaslääkärit, kun he käyvät tiedekuntaa, niin he käyvät tästä tiettyä kurssia koko opiskelun ajan. Portugalissa on sen sijaan niin, että ensin opiskellaan lääketiedettä tavallisesti ja sitten erikoisuutta hammaslääketieteeseen. Portugalissa taas hammaslääketiedettä koko ajan. Meillä on tietysti tiukat yhteydet. Ei siitä tarvitse muistuttaa maiden väliä ja sen vuoksi tietysti olisi pitänyt ja onnistuikin ratkaista ongelma. Nyt on päinvastoin. Nyt haluat portugalaiset tehdä töitä Brasiliassa, jotka ovat opiskelleet Portugalissa. Eivät kestä välttämättä täytä brasilialaisia vaatimuksia. Yritämme asian kuitenkin ratkaista. Yritämme löytää ratkaisun, joka olisi tyydyttävä molemmille osapuolille, jotta tämä ongelma voitaisiin ratkaista. No, mitä tulee uuteen sopimukseen, niin yksittäiset osa-alueet täytyy ottaa käsittelyyn hyvin yksityiskohtaisesti. Tähän mennessä ei ole ollut konsultaatioita osapuolten välillä jotta tässä näillä osa-alueilla oltaisiin päästy sopimukseen. Eli sen puolesta en voi sanoa tästä enempää tällä hetkellä. Kiitoksia sinulle, että tulitte valiokuntaan. Kiitos, että vastasitte myönteisesti kutsuun, jonka ryhmät tulivat esittäneet. Kiitos selityksestä. Ja Kolina näyttää vielä, haluamme puhua ihan huppunopeasti. Te ette ole Valtiossa valmiita vastaamaan tässä, jos on kyse jostain kansalaisesta, jostain maasta tai toisesta, toisesta maasta, paitsi sopimus, ratifiointi. But... Suurehti sillä mikrofonia. Mikrofonia, anteeksi. Estou ouvindo italiano. Suokaa anteeksi. Eu gosto sempre de procurar entender. Ah, Halusin vain sanoa, että että mitä tähän kysymykseen tulee. Minä yritin kuunnella sitä alkuperäisellä kielellä, mutta toivottavasti nyt ymmärsin tar- tarkalleen, mitä te sanoitte. Ehkä minun olisi sittenkin pitänyt laittaa kuulokkeet päähäni, mutta ihan lyhyesti pyrin nyt vastaamaan. 111. kesäkuusta turistiviisumiset italaisten kohdassa on 90 päivää. Ei näin olekaan vai? Että meiltä vaaditaan, me saa... Ah, bom, aliás, uma coisa que eu deveria ter até dito ja oikeastaan, kun viitasin, mitä jo aikaisemmin totesin, Brasilian ja Italian väliset suhteet ovat hyvin syvät. Meillä on 30 miljoonaa, joilla on mahdollisuus saada Italian kansalaisuus. Siis jotkut ovat valinneet sen, jotkut ovat sitä hakea sen mukaan, mitkä ovat perhesiteet isien tai lasten lapsien kautta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa, jos nyt oikein ymmärsin, ei tässä nimenomaisesti tätä lyhennetty, siis lyhyen, lyhyet viisumit, niin siellä on omat sopimuksessa myös Italian kanssa, ja niitä sovelletaan myös näitä kahta sopimusta, jotka me allekirjoitamme – Siihen viittasinkin hetki sitten. Ja siellä on 90 päivän määräaika ja mahdollisuus jatkaa sitä 90 päivällä vuoden ajan. Ja tätä sovelletaan kaikkiin eurooppalaisiin kansalaisiin. Meillä on siis kaksi sopimusta, jotka viime vuonna allekirjoitimme ja siellä näin todetaan. No niin, mutta Brasilian puolelta jopa voidaan laajentaa tätä vielä koskemaan joitakin maita Euroopassa. Mutta se edellyttää lainsäädäntöä niin, että voi palata omalle alueelleen. Kuitenkin 90 päivästä kyse, jotka voidaan jatkaa 90 päivän lisää, siis vuoden ajan. Jos joku haluaa sen pidempään Brasilian jäädä, tai Brasilian ehkä Eurooppaan, siis yli tämän ajan, niin silloin tulevat kyseisen jo voimassa olevat sopimukset, mutta muut sopimukset. Jos joku haluaa meidän maassamme tehdä työtä, olisi kyse jostain muusta, koska kyse on lähinnä liikemiehille tarkoitetusta tai matkailutarkoitusta viisumeista. Jos esimerkiksi virkamies, joka haluaa jäädä pidemmäksi aikaa, niin hän tekee erityisviisumihakemuksen tätä varten. Eli hän tietää, että hän on sen ja sen ajan, joka menee yli tämän 90 päivä, jota voi vielä jatkaa 90. Toivottavasti tyydytte tähän mitä tietoja meillä on käytettävissä, me eivät välttämättä vastaa tätä. Nimittäin ensimmäisestä heinäkuuta viisumit italialaisten kohdalla saavat leiman ei jatkettavissa, eli 90 päivää, jota ei voida jatkaa, mutta totta kai luotamme siihen, mitä kävi ilmi artikkelista tässä lehdessä syyskuun lopussa, että tässä on nyt päässyt siihen suuntaan, mitä suurlähettiläskin totesi, 90 plus 90, että se on mahdollista. Ja vielä ihan lopuksi, ihan lyhyesti, haluaisin kiittää lähettilästä, mutta he, Simon Pysytyli ja minä olemme myös käyneet Sisiliassa ja me kävimme eri keskuksissa siellä pakolaisille. Ja me tapasimme siellä henkilöitä ja huomasimme, kun kuulimme heidän tarinoitaan, että siellä oli hyvin erilaisia tarinoita ja ne poikkeavat aika lailla siitä, mitä on kyse Battistin kohdalla. Ja teillä se pitävät häntä edelleen pakolaisena, vaikka onkin täysi rikollinen, joka odottaa tuomiotaan. Ja meillä on näitä todellakin kahdenkeskisiä sopimuksia. Toivottavasti niiden parissa löytyy järkevä ja oikea ratkaisu. Ja viimeinen sana teille, suurlähettiläs.